Ah, ladies and gentlemen, uh, we can get straight... No niin, hyvät naiset ja herrat, tartutaan suoraan asiaan. Lämpimästi tervetuloa kaikille ja olen iloinen, että näin täysi on kokoussali täällä tärkeässä tilaisuudessa. Meillä on Michel Barnier täällä vieraanamme ja kun valittiin tämä päivä, mä, päivä, niin ei ollut ihan selvää, miksi tämä olisi niin tärkeä päivä, koska tehän tiedätte varmaankin nyt, että tänään on käynnistetty ty aivan sitten lopullinen sisämarkkinoiden toimenpidepaketti. Monet ovat varmaan sen jo nähneetkin ja kysymyksiä on mielessä ja keskustelu on luvassa. Mutta varmaankin erityisesti voidaan puhua tästä lauseesta, jossa sanotaan, että yhdessä kohti uutta kasvua. Kaikki varmaan ovat sen kannalla ja parlamentti varmasti voi ottaa kunniaa hieman siitä itselleen, nimittäin että se lause tuli sinne lisättyä sinne tekstiin, koska komission ää, lehdistötilaisuudessa tänä aamuna tuo teksti siellä komiasti luki takana. Kyseessä ei ole pelkästään sisämarkkinoiden toimenpidepaketti, vaan tehän olette täällä paikalla nimenomaan jäsennellyn vuoropuhelun ää, edistämistarkoituksessa, joka koskee työohjelmaa. Ja mehän olemme jo monillakin aloilla mukana tässä työohjelman käsittelyssä mutta me haluaisimme varmastikin kuulla myös kunnianhimoistanne ja ajatuksistanne koskien sisämarkkinoiden toimenpidepakettia ja mitä ajattelette, että miten saisimme sen todelliseksi menestysprojektiksi. Ja kuten minua tässä muistutettu, muistutettiin, niin 11 vuotta, anteeksi, kuukautta sitten ensimmäinen mietintö täällä äänestettiin ja siitähän koko prosessi sitten lähti käyntiin. Ja monet varmasti ovat sitä mieltä, että politiikan teko täällä Brysselissä on aika hidastempoista, mutta se tahti, jolla siirrytään ajatuksista lopullisiin ehdotuksiin, on itse asiassa valtava saavutus ja siitä ei välttämättä ole pienin ansio menevä ainakaan teille päinvastoin. Olette olleet sitä suuresti edistämässä, arvoisa komissaari. No nyt sitten annan teille puheenvuoron, arvoisa komissaari. Olkaa hyvä. Monsieur le Président. Kiitos puheenjohtaja, hyvä Malcolm. Ja hyvää päivää teille kaikille. Minulla olin tässä nyt hetken myöhässä tuon komission aamuisen tapaamisen ja tilaisuuden vuoksi. Olemme tehneet töitä puoli vuotta, keskustelleet neljä kuukautta tämän sisämarkkinoiden toimenpidepaketin hyväksymiseksi. hyväksymiseksi ja nyt se on sitten komissiossa hyväksytty ja myös yhtenäinen patenttisuoja on komissiossa esitelty ja yhdessä komissaari Shemetan kanssa olemme esitelleet myös uusia energiaaiheisia aloitteita. Mutta ensinnäkin puhuisin tästä sisämarkkinoiden toimenpidepaketista. Huomenna menen Tukholmaan Ruotsin parlamentin vieraaksi puhumaan pankkisektorista ja pankkikriisistä. Kiitän teitä yhteistyöstänne ja haluaisin kiittää myös valiokunnan puheenjohtajaa henkilökohtaisesti. Malcolm Harbour on tehnyt paljon töitä tämän asian parissa ja Strasbourgissa oli suuri kokous näistä kolmesta tämän valiokunnan mietinnöstä – ja minusta se työ oli oikein omaperäistä. Ja myös valiokunnat ovat yhdessä tehneet hyvää yhteistyötä ja haluaisin kiittää Malcolm Harbouria muun muassa vilpittömästi tästä sitoutumisesta sisämarkkinoiden edistämiseen aina sieltä Louis Craigin mietinnön hyväksymisestä alkaen. Vaikka aina ei oltaisikaan yhtä mieltä, komission asiakirjaan saattaa kohdistua kritiikkiä, joidenkin mielestä mennään liian pitkälle ja, ja toisista taas ei tarpeeksi. No komissio on tämän tiennyt ja tämä on tällainen dynaaminen kompromissi kaikkien komissaarien välillä. Minä tämän tiedän, koska esittelin asian komission puheenjohtajalle Barrosolle ja lehdistölle tuossa vastikään tänään tarkoituksena on antaa uutta virtaa sisämarkkinoille. Täällä eri poliittiset ryhmät ovat vieneet asioita eteenpäin, kritisoineetkin ehdotuksia ja esittäneet omiaan. Tämä siis tuosta yhteistyöstä. Ja kiitän teitä vilpittömästi siitä. Nyt on sitten aika toimia. Nyt meillä on edessämme tällainen polku, jota nyt sitten pitäisi vain seurata. Haluaisin puhua teille neljästä eri asiasta, jotka minulle sisämarkkinakomissaarina ovat erityisen tärkeitä. Ensimmäinen liittyy Euroopan tulevaisuuteen. Halutaanko tässä olla oman tulevaisuutemme tekijöitä vai katselijoita? Teillä varmasti tämä Tämä on kaikilla käytössänne. Olin Lontoossa, jossa tämä asiakirja ensimmäistä kertaa esiteltiin. Se on hyvin tehty. Ja tiedot ovat erittäin mielenkiintoisia. Tämä taulukko on erittäin mielenkiintoinen. Ja se on varmasti suuri poliittinen askel se, näyttää sen, että jos emme varo, jos emme tee hyviä päätöksiä, sitten vuosi vuodelta Eurooppa ikään kuin katoaa, sen vaikutusvalta pienenee ja, ja vuonna 2050 vain kaksi eurooppalaisvaltiota on enää tärkeimpien valtioiden joukossa. Eli haluammeko olla toimijoita vai katselijoita, sivusta katsojia? Ja jos halutaan olla toimijoita, niin silloin sisämarkkinat on saatava, saatava toimimaan. Silloin muut suurvallat kunnioittavat meitä, Kiina tai, tai Yhdysvallat. Joten kuten usein olen sanonut, sisämarkkinat eivät ole koko Eurooppa, eikä se ole suinkaan kaikki sinällään. Se on, se on alusta, ja jos tämä hyvä alusta toimii oikein, niin silloin yksityiset yritykset, hallitukset, Eurooppa, kaikilla näillä on mahdollisuus toimia paremmin. Ja siksi niiden on toimittava hyvin. Euroopan ei tule myöskään pysyä ainoastaan kuluttajan, pysyä ainoastaan kuluttajana, tuotteiden kuluttajana, tuotteiden, jotka on valmistettu muualla. Se ei riitä. Ja me emme pääse pois tästä finanssikriisistä, ympäristökriisistä, talouskriisistä, poliittisesta kriisistä. Me emme, me emme saa tätä kriisiä vietyä loppuun samanlaisina kuin joina siihen tulimme. Meidän täytyy panostaa uuteen kasvuun, aivan kuten puheenjohtaja tässä sanoi. Hän mainitsi tämän sloganin, tämän Together for New Work ja Together for New Growth. Eli yhdessä uutta kasvua kohti Tähän tarvitaan yrityksiä, ammattijärjestöjä, kaikkia, jotta saadaan aikaan uutta kasvua, lisää kasvua ja laadukasta kasvua. Sen on oltava oikeudenmukaisempaa ja vihreämpää. Olemme työskennelleet 50 ehdotuksen parissa tämän sisämarkkinoiden toimenpidepaketin parissa ja sieltä on nostettu esiin tiettyjä prioriteetteja joista puhuin teille viime viikolla parlamentin täysistunnossa. Meillä on nyt 12 tällaista kärkihanketta, jolla pyritään kasvuun ja, ja sosiaaliseen edistyksellisyyteen. Olemme tunnistaneet tällaisia avaintoimintoja, joista komission puheenjohtaja varoso tänään puhui. Niitä on hiottu tässä pari kuukautta. Ne ovat uusia toimia, ne tähtäävät tehokkaaseen kasvuun, jotta sisämarkkinat toimisivat tehokkaasti ja ne voidaan toteuttaa kahdessa vuodessa, jos poliittista tahtoa vain löytyy. Ja komissio, neuvosto ja parlamentti työskentelevät nyt yhdessä niiden toteuttamiseksi, mutta ne eivät yksinään riitä. Tästä, näistä toimista voitte, voitte lukea tästä asiakirjasta, jota nyt näytän teille. Täällä on tunnistettu nämä 12 tärkeää toiminta-aluetta ja myös tällaisia lisätoimia, joita toteutetaan samanaikaisesti näiden avaintoimintojen kanssa. Kävisin tässä nyt nopeasti läpi tähän sisämarkkinavaliokunnan toimintaan liittyviä toimia, eli pk-yritysten rahoituksen saanti, tällaisen riskipääoman pääoman saanti pk-yrityksille, jotta niiden hallinnollinen taakka pienenisi ja jotta ne saisivat paremmin myös julkista rahoitusta. Sitten liikkuvuus, työntekijöiden liikkuvuus nimenomaan. Tuemme ammattipätevyyksien tunnistamista ja tällaista eurooppalaista ammattikorttia. Sitten tekijänoikeudet. Esittelen tästä strategian toukokuussa. Tämä on avaintoiminto, sellainen symbolinen avaintoiminto ja siihen liittyy nimenomaan patentit ja tämä yhtenäinen patenttisuoja, josta komission puheenjohtajan Baroson kanssa tänään jo lehdistötilaisuudessa puhuin. Tässä on ensimmäinen Euroopassa jätetty patentti. Se on Pasteur-instituutin patentti oluen panemisesta vuodelta 1871. Eli tämä on kyllä varsinaista historian lehtien havinaa. Ja aamulla tänään on hyväksytty kaksi lainsäädäntöehdotusta, tähän yhtenäiseen patenttisuojaan liittyen ja niihin odotamme parlamentin tukea. Ja toivon, että myös Espanja ja Italia voivat liittyä tähän menettelyyn. Muitakin toimia esitellään ensi viikolla. Tekijänoikeudet mainitsin jo ja myös piratismin vastainen taistelu ja väärännösten vastainen työ. No sitten kuluttajan suoja, sisämark- kuluttajat sisämarkkinoiden toimijoina. Se on myös yksi näistä 12 avaintoiminnosta. Ja siitä annoin maaliskuun lopussa esityksen Eräs tärkeä toiminto on sitten tämä, että palveluille pitää saada tiukemmat standardit. Komission jäsen Tajani esittää tähän liittyviä toimia, eli palveluita tulee standardoida tiukemmin, jotta standardit ovat esimerkiksi siivousalalla samat jäsenvaltiosta toiseen tai vaikka tietotekniikka-alalla, ja että meillä on käytössä tällainen alhaalta ylöspäin etenevä lähestymistapa. Euro- eurooppalainen palvelusektori on sellainen, jolla tarvitaan lisätoimia ja tästä kaivataan lisäkeskustelua nimenomaan palveludirektiiviin liittyen, jotta se voidaan täytäntöönpanna oikein ja tehokkaasti. Ja aion puhua tästä asiasta jokaisessa pääkaupungissa, jossa nyt tästä eteenpäin kierrän. Puhun tästä palveludirektiivistä ja sen täytäntöönpanon seurannasta ja aion varmistaa, että, että sitä täytäntöönpanon tehokkaasti. Edustaja Koratsa Bilt on tehnyt paljon töitä yritysten välisen yhteistyön parissa, business-to-business-ajattelun kehittämisessä, ja se liittyy ennen kaikkea myös tähän palvelualaan. Sitten viides kuudes tällainen kärkihanke on lujemmat eurooppalaiset verkot liikenteessä, kuljetuksessa, energiassa ja viestinnässä ja sähköisessä viestinnässä. Tämä koskee muun muassa sähköistä allekirjoitusta ja muita toimia. Luomme erityisen työryhmän, johon teiltä tulee myös edustajia. Ja sähköiseen kauppaan liittyvää direktiiviä työstetään voimakkaasti. No sitten sosiaalinen yrittäjyys, se kiinnostaa varmasti paljon myös parlament, parlamentaarikkoja täällä. Se on tällainen uusi asia, jota nyt lähden viemään eteenpäin. Aion esittää tällaista investointirahastoa sosiaalisille yrityksille, siitä puhutaan lisää ensi viikolla. Tällä tavoin eurooppalaiset järjestöt tai instituutiot voivat toimia paremmin. Sitten kymmenentenä otan tästä esiin sosiaalisen yhteenkuuluvuuden. Sitä tulee lisätä ja komissio tekee tässä asiassa yhteistyötä Baroson komission puheenjohtajan kanssa. Ja Joaquin Almunia, komission jäsen, esittelee tästä lakipaketin vielä yleishyödyllisten sosiaalipalveluiden ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden välillä ei ole minkäänlaista ristiriitaa. Ja sitten vielä lopuksi julkiset hankinnat jotka, joita tulee nyt voimakkaasti modernisoida. Näin olemme ehdottaneet. Ja tietenkin sitten koko tämä kustannussäästöasia on siellä työn pohjana. Ja sitten 11 kärkihanke olisi yritysten sääntelyympäristö, erityisesti PK-yrityksille. Pyrimme yksinkertaistamaan olemassa olevia direktiivejä, jotta PK-yritysten toiminta tehostuu. Sitten vielä viimeinen palkki tässä taulukossa. Minä en ole ainoa, joka näiden kärkihankkeiden kanssa nyt alkaa tehdä työtä, vaikka olenkin sisämarkkina- ja palvelukomissaari, mutta koko, koko komissio työskentelee näiden toteuttamiseksi ja toivomme, että myös te teette niin professori Mario Montin työn pohjalta. Kahdeksan komissaaria ottaa hoitaakseen näitä 12 toiminta-aluetta – ei vaan 18 komission jäsentä ottaa siis hoitaakseen näitä. Aamulla olemme puhuneet sitoutumisestamme tähän työhön, tähän hankkeeseen, näihin kärki toiminta-alueisiin ja niillä pyritään nyt tuloksia todellaan tuottamaan. Ja lopuksi haluaisin puhua vielä erittäin tärkeästä aiheesta, joka liittyy näihin 12 toiminta-alueeseen ja se on tämä hallintoasia. En ole käynyt läpi kaikkia näitä hankkeita tässä, enkä puhu myöskään verotusasioista, joka on, jotka ovat enemmän komissaari Shemetan toimialaan kuuluvia, mutta sitä täytyy kuitenkin harmonisoida. Lopuksi vielä muutama sana hallinnosta. Meidän tulee paremmin ottaa mukaan kansalaiset tähän työhön Tämän, tämä asia on nostettu esiin myös Louis Gregin mietinnössä ja Rosa Tunin mietinnössä tämä mainittiin jo. Mutta haluaisin mennä vieläkin pidemmälle tässä. Haluaisin, että jokaisessa pääkaupungissa otettaisiin työhön mukaan myös ammattijärjestöjen edustajia, yrittäjiä ja sitten aika ajoin katsottaisiin, missä mennään kussakin jäsenvaltiossa sisämarkkinoiden toteutumisen suhteen. Meillä voisi olla tällainen työryhmä, työpaja, jossa, kokoonnut, jossa kokoonnuttaisiin miettimään sisämarkkinoita, ammattipätevyyksiä, palveluita. Ja sillä voisi olla oma Facebook-sivunsa. Ja Tänään siellä esimerkiksi puhuttaisiin sisämarkkinoiden toimenpidepaketista, mutta siellä keskityttäisiin näihin ydinasioihin ja luotaisiin verkosto, jossa toimijoita kiinnostaa sisämarkkinoiden hyvä toimivuus. Ja se olisi tällainen foorumi, johon minäkin sitten osallistuisin. Me tarvitsemme työkaluja, joilla voidaan parantaa tätä tehokkuutta IMItä käyttää jo ties kuinka monta virkamiestä halki Euroopan. Myös tällaisia yhden luukun palveluita pitää käyttää. Solvit-verkoston toimintaa tulee tehostaa. Samoin sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmää. Ja haluaisin saada nämä kaikki hajautetut ratkaisut toimimaan mahdollisimman tehokkaasti sisämarkkinoiden tehokkuuden parantamiseksi ja te parlamentaarikkoina esittelijöinä voitte auttaa. Teillä on 14-15 esittelijää mietinnöissä, jotka liittyvät näihin aiheisiin. Tarkoituksena on nyt seuraavan reilu vuoden aikana todella paneutua näihin asioihin seuraavien puheenjohtajavaltioiden Puolan, Tanskan ja Kyproksen kanssa myös tehdä yhteistyötä ilman mitään improvisaatiota tai hillitöntä kiirettä. Pyrimme tekemään oikein omaperäistä työtä, jotta näitä 12 toiminta-aluetta saadaan vietyä eteenpäin, ja ne ovat varmasti myös teistä hyvin mielenkiintoisia. Tässä esityksen ja kommenttini hyvin nopeasti tälle päivälle. Kiitos. Uh, well, thank you very much indeed, Commissioner. And, um... Kiitoksia paljon, arvoisa komission jäsen. Ja varmaankin todella tyyliä voidaan kuvata telegrafiseksi, sähkösanoma tyyliseksi, mutta siellä oli todella paljon tärkeää, tärkeää asiaa ja sieltä nousivat ne tärkeimmät esille. Täällä on paljon puheenvuoro pyytäjiä varmasti. Tehän olitte vasta käymässä Ruotsissa, eikö niin? Mutta meillä ei ole todellakaan paljon aikaa. Meillä on 16 puheenvuoropyyntöä jo listalla ja itse asiassa 17kin siellä on jo. Pyyntöjä tuli koko ajan lisää, joten ehdottaisin seuraavaa. Pyydän, että puhutte hyvin nopeasti ja terävästi. No nyt on jo 19 puheenvuoropyyntölistalla. Onko vielä lisää pyyntöjä? Niin, aion ehdottaa. Ensinnäkin otamme kysymykset kolmen ryhmissä, muuten tulee liian pitkä pätkä kerrallaan. Ja toiseksi, ottaen huomioon, mitä Barnier sanoi tuosta sisämarkkinatoimenpidepaketista, ja koska hän keskittyi siihen, niin olisi hyvä, jos esittelijät kysyisivät tästä aiheesta ensimmäiset kysymykset. Valitettavasti Busoi ei ole paikalla, joten olin ajatellut niin, että Rova Kanjetti ja Rova Corriere de Campos ja myöskin herra Greksille antaisin puheenvuoron näille henkilöille ensimmäisenä. Joten nämä kolme henkilöä antakoot, esittäkööt kysymyksensä minuutin sisällä kukin, ja sen jälkeen sitten koordinaattorit seuraavaksi saavat esittää kysymyksen Selke Schwab, Gebhardt, Kreuzmann, Bielen, Rule ja John Filitis. Ja sen jälkeen kaikki muut yritetään saada mahtumaan parhaalla mahdollisella tavalla. Eli mitä lyhyemmin esität kysymyksen sitä enemmän saatte vastauksia. 22 on jo nyt listalla. Joten eh, siinä järjestyksessä, missä nimen olette jättäneet, niin saatte kysyä. Ja tässä tulevat nimet. Mutta minä kerron teille aina, että missä kohtaa mennään. Ensimmäisenä Rova Kanjetti, teillä on ensimmäinen kysymys. Ja sitten kello käy, yksi minuutti on aikaa. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin onnitella herra komissaaria tästä sisämarkkinoiden toimenpidepaketin hyväksymisestä. Olen nähnyt komission tekemät ehdotukset. Nämä 12 toimialuetta. Ja minusta tuntuu, että samaan aikaan puhutaan myös poliittisesta johtajuudesta. Poliittisilta johtajilta halutaan sitoutumista ja komissio sitoutuu esittämään ehdotuksia jokaiseen näistä 12 alueesta mahdollisimman pian. Ilman tätä johtajuutta mitään ei varmastikaan saada aikaan sisämarkkinoiden tehostamisessa. Vielä kerran onnittelut. Kiitos. Oui, merci, monsieur le président, monsieur le commissaire. Kiitos puheenjohtaja ja onnittelut myös komissaarille tästä työstä. Tämä on ollut hyvin hyödyllinen harjoitus ja varmasti ylittänyt odotukset, sillä meillä on nyt käsissämme 12 asian lista, ja varmasti jokainen poliittinen ryhmä löytää sieltä hyviä aloitteita. Tämä lista on hyvin organisoitu. Eli kuten sanoin, harjoitus on ollut hyödyllinen ja olen siitä iloinen totta kai. Minusta meidän tulee nyt olla tyytyväisiä tähän mietintöön. Minä esittelijänä olen tyytyväinen, myös varjoesittelijät ovat tyytyväisiä. Prioriteetit ja ajatukset menivät hyvin läpi ja ne heijastuvat myös näissä teidän toiminta-alueissanne. Erityisesti tämä lähetettyjä työntekijöitä koskeva asia on hiukan hukkunut sinne tekstiin. ja valitettavasti saavutettiin vain tällainen tunnustaminen ja takuut, se on jo sinänsä paljon, mutta ei ehkä kuitenkaan riittävästi. Minä kysyn tässä nyt, miksi näitä toimintoja ei ole suunnattu entistä voimakkaammin innovo- innovointiin ja tutkimukseen – komission tulee hyödyntää sitä kokemusta, jota eurooppalaisilla tutkimusinstituutioilla on. Rahoitusta tulisi myös olla saatavilla innovaatioihin. Kiitos. Thank you very much. I'm... Paljon kiitoksia. Olin äärimmäisen kärsivällinen, mutta en lopaa olla yhtä kärsivällinen muiden suhteen. Sitten Greg. I'll be very brief, Mr. Chairman. Olen hyvin nopea, herra puheenjohtaja. Komission jäsen Barnier sanoi puheenvuorossaan seuraavaa. Kaikki tämä työ sisämarkkinoiden parissa vaatii johtajuutta. Me tiedämme, että meillä on tarvittava johtajuus ja sitoumus komission jäsen Barnierilta, mutta me emme aina ole olleet niin varmoja tästä neuvoston johtajuudesta ja sitoumuksesta ja muista komission jäsenistä. Me tiedämme, että jotta koko tämä toiminta olisi hyvä, niin me tarvitsemme myös neuvoston poliittista sitoumusta, eikä olla niin, että meni jo. Uskotteko te, että tämä tulee olemaan menestyksekäs myös tältä osin? Ää, ää, ennen kuin Barnier vastaa, niin haluan tunnustaa erityisesti Rova Puskarsin, joka on Unkarin puheenjohtaja valtion edustajana täällä, ja sitten herra Chevalvais, joka seurasi tapahtumia tarkasti, varmaan on tyytyväinen, kun voi seurata täällä nyt tapahtumien kulkua. Sitten komissaari. Minäkin tervehdin täällä Unkarin puheenjohtajavaltion edustajaa. He ovat tehneet myös töitä tämän asian parissa. Vastauksena Louis Grekille sanoisin, että neuvosto seuraa tietenkin puheenjohtaja Van Rompöin toimia, aivan kuten ennen sitä Belgia teki puheenjohtajavaltiona ja Unkari nyt. Tämä on jo toinen kerta, kun itse olen komissaarina ja olen huomannut, että näiden aloitteiden lanseeraus on sellaista, että ne ensin ikään kuin lanseerataan ja sitten ne valuvat jonnekin alaspäin ja sitten, sitten sitä työtä kootaan yhteen. Ja olemme, saimme yli 800 kommenttia kaikkiin näihin aloitteisiin kansalaisilta ja muista lähteistä kansallisista parlamenteista on pitänyt myös vakuuttaa eri ministeriöt. Ja olemme puhuneet paljon muun muassa kilpailukyvystä, sisämarkkinoista. Ja sitten tietenkin Euroopan neuvosto maaliskuussa antoi uutta pontta sisämarkkinoille. Ja nyt Unkarin puheenjohtajuuskauden aikana toivon, että tämä jatkuu ja sitten seuraavien puheenjohtajuuskausien aikana myös parlamentin puhemies, neuvoston johtaja ja sitten komission johtaja, puheenjohtaja tekevät yhteistyötä tässä ja, ja kaikin täytyy olla sitoutuneita. Ja edustaja Grek on kyllä tukenut omia ponnistelujani tässä asiassa alusta asti ja, ja kiitän häntä, häntä siitä. Tänä aamuna il, ilmoitimme, että olemme päässeet yksimielisyyteen komissiossa kovan työn tuloksena. Minä en ole tätä työtä yksin tehnyt, vaan olemme tehneet yhteistyötä, jotta tähän on päästy. Sitten Sandra Kalnietelle tästä johtajuudesta sanoisin, että jokaisella on oma vastuunsa ja jokainen vastaa tavallaan myös toisista. Meidän tulee nyt todella tuottaa tuloksia näihin ehdotuksiin liittyen. Ja tämän komissio tänä aamuna on nyt luvannut. Minä vastaan kuudesta näistä 12 toiminta-alueesta. Ja nämä tukevat toiminnot, lisätoiminnot, niissä, niissä voidaan edetä tietenkin myös nopeammin kuin näissä 12. Ja jos toimin, toiminnat näyttävät yksinkertaisemmilta, helpommilta kuin näissä, näillä avainalueilla. Ja sitten vielä näistä, tästä sisämarkkinoiden toimenpidepaketista ja hallinnosta edustaja Kalnietelle. Sanoisin, että teidän omassa mietinnössähän tuettiin tätä, tätä asiaa ja teidän aloitteestanne komissio pureutui juuri tähän kohtaan, tähän parempaan sitoutumiseen hallintoon. Meidän tulee luoda kasvua nyt, eikä ainoastaan tähdätä kulujen leikkaamiseen, sääntelyyn, valvontaan. Pitää tehdä muutakin. Meidän pitää puhua työpaikoista ja kasvusta, eikä ainoastaan tällaista rajaavista tekijöistä. Edustaja Korejada Kamposille vastaisin, että meillä oli 50 erilaista toimenpideehdotusta. Euroopan parlamentti suhtautui joihinkin kriittisesti, mutta toisaalta jotkut pitivät tätä vähän kuin jouluaattona meidän piti kuitenkin keskittyä tiettyihin asioihin, nostaa esiin nämä 12 asiaa, kestävää asiaa, verotus, liikkuvuus, tekijänoikeudet ja tunnistaa sitten ne konkreettiset ehdotukset, joita niihin on liitettävissä. Yleishyödyllisistä sosiaalipalveluista, ne ovat komission mielestä ensimmäinen askel. Jokaisesta on käyty keskustelua täällä parlamentissa ja parlamentaarikot ovat saaneet kritisoida ehdotuksia ja tehdä, tehdä omiaan. Ja edustaja Korea de Campos on tehnyt näin esimerkiksi tutkimuksen kanssa. Puhuitte nytkin tutkimuksesta. Meille tutkimus on väline, jota voidaan käyttää. Nyt pitää katsoa, mihin suuntaan sen kanssa lähdetään. Me tähtäämme innovaatioihin. Se on eurooppalainen väline, jolla, jolla päästään kohti kasvua tulevaisuudessa. No niin, siirrytään sitten eteenpäin koordinaattoreihin ja pyytäisin jälleen kerran pitäytymään yhdessä minuutissa per henkilö, koska meillä on 35 minuuttia enää aikaa. Aloitetaan Schwabista. Olkaa hyvä. Herr Vorsitzender puheenjohtaja tänä aamuna puhuin aivan liian nopeasti ja nyt puhun hieman hitaammin ja siitä huolimatta pyrin pitämään puheenvuoroni minuutissa. Komission jäsentihan oikeutesti viittasitte siihen, että sisämarkkinaprosessi vaatii aikaa, mutta tämä aika äh, se täytyy tehdä institutionaalisesti ja horisontaalisesti koordinoidusti niin, että saadaan uutta kasvua. Ja äh, sen vuoksi on tärkeää, että toimitaan kohtuullisen nopeasti, vaikkakin, se tai vaikkakin monet ovat täällä muutenkin jo kärsimättömiä. Toiseksi Mario Monti kävi täällä meidän valiokunnassamme ja hän sanoi, että kysymys ei ole ainoastaan Euroopan unionin ähm, taloudellisesta hallinnasta, vaan myös sisämarkkinoiden hallinnasta – ja ne toimenpiteet, mitä te ehdotatte, tulevat tukemaan tätä hyvällä tavalla. Ja koska tässä nyt pitää esittää kysymys, niin kolme asiaa. Luonnollisesti meidän täytyy keskittyä näihin avaintoimiin, mutta tässä on paljon toimenpiteitä, Eh, jotka voidaan nopeasti toimeenpanna. Ja EPP-ryhmänä me kehottaisimmekin teitä nopeasti eh, ryhtymään lainsäädännöllisiin uudistuksiin, koska me uskomme, että sisämarkkinat vuonna 2012 voivat tuoda ne edut mukanaan, mitä te täällä lupasittekin. Evening Ja seuraava puhuja. Niin, komission jäsen te itse puhuitte tästä analyysistä, joka on tehty aikaisemmin. Tästä analyysistä tuli selväksi, eh, että sosiaalinäkökulmat ja eh, sosiaalinen ulottuvuus eh, ovat asioita, jotka tulee asettaa etualalle. Olen hieman pettynyt sen vuoksi, että tästä asiakirjasta, jonka te meille tänään esittelitte, sitä tätä sosiaalista ulottuvuutta ei enää samalla tavalla löytynyt. Tämä on mielestäni hieman epätäsmällinen ja aika paljon pienempi eh, muodoltansa kuin mitä me sosiaalidemokraattina olimme odottaneet. Tässä on vain tällaista epämääräistä sosiaalista eh, puhetta, eikä niin tarkkaa ja paljon kuin me olimme odottaneet. Ja eh, me olisimme halunneet tältä sosiaalidemokraatteina enemmän. Ja siksi odotan nyt jännityksellä, mitä tässä tapahtuu. Tämä tiedonantohan tulee vasta vuoden loppupuolella, joten en minä usko, että me löydämme ratkaisua vuodeksi 2012, vaikkakin te vähän niin lupailitte. Äh, Mr. Kreutzmann. Ja sitten Kreutzmann. Vielen Dank, Herr Kiitos. Se, mitä te olette tehneet, herra komission jäsen, on erinomaista. Se on erinomaista sen vuoksi, että se on keskitettyä ja että samanaikaisesti te esitette myös aikataulun, jossa hoidetaan lähes kaikki tänä vuonna. Tämä tulee olemaan suuri ö, sykäys ö, toimeenpanolle. Ja tämä avain, joka on nämä 12 ajatusta, niin siinä se todellinen avain on se, että PK-yritykset saavat rahoitusta. Äh, meillä on 22 äh, miljoonaa pk-yrityksiä ja jos jokainen niistä loisi yhden työpaikan, niin koko työttömyys olisi ratkaistu. Kaikkein ongelma, suurin ongelma pk-yrityksille on pääoman saaminen. Ja se, mitä me aina kuulemme äh, pk-yrityksiltä, on se, että heillä on liikaa hallinnollista kuormitusta johtuen näistä lainsäädäntöehdotuksista. Ja kaikissa teissä, teidän avainehdotuksissanne on lainsäädännöllisiä toimia, joten pyytäisin teitä, että eh, huolehtimaan siitä, että kaikki se, mitä nyt on tehtävää, että se ei johtaisi liian suuriin hallinnollisiin eh, taakkoihin PK-yrityksille. Silloin me saamme vielä paremmin sisämarkkinat toimimaan. Thank you very much. Paljon kiitoksia näistä ja sitten komissaari. Euh, si je, si je dois être rapide en No jos pitää vastata nopeasti, niin pyydän jo etukäteen anteeksi. Tiimini täällä salissa kyllä kirjaa nämä kommentit ylös ja sitten ehkä myöhemmin voidaan antaa kirjallisesti tarkennuksia vastauksiin kiitän tästä tuesta, jota täällä tuotiin esiin. Laadun tulee käydä nopeuden edellä. Ja tästä syystä me olemme valinneet nämä 12 avaintointa. Ja ne perustuvat siihen, mitä me komissiona voimme tehdä laadukkaasti lainsäädäntömielessä. Näissä voidaan saavuttaa tuloksia Esimerkiksi parlamentti ehdotti, teki ehdotuksia verkkovierailuun ja digitaalisiin markkinoihin liittyen. Ja täällä ehdotettiin, ehdotettiin näihin asioihin keskittymistä, mutta me haluamme tuottaa tuloksia nyt nopeasti. Joten siksi tällaiset asiat laitetaan nyt noihin täydentäviin toimiin. Meidän oli pakko valita ja sisämarkkinoiden hallinto on myös meille tärkeä asia. Pyrimme todella saamaan aikaan, aikaan tuloksia vuonna 2012 ja kahdeksan komission jäsenen kanssa teemme säännöllisesti yhteistyötä niiden 14-15 esittelijän kanssa, joita eri valiokunnista tulee. Ja teemme yhteistyötä sitten Kolmen puheenjohtajavaltion edustajat ovat myös mukana tähän hallintoasiaan keskityttäessä. Ja se varmasti heijastelee tämän asian vaikeutta myös, tämän hallinto, hallintokysymysten vaikeutta. Meillä on kuitenkin hyvin suuri tasapaino tässä. Kilpailukykyyn keskitytään myös voimakkaasti minä olen kiinnostunut näiden ehdotusten sisällön laadusta, enkä niinkään siitä, missä järjestyksessä ne tulevat. Sosiaalinen yrittäjyys, sosiaalisen yhteenkuuluvuuden lisääminen, työntekijöiden parempi liikkuvuus, ne ovat kaikki tärkeitä asioita ja, ja myös julkiset hankinnat. Ja tässä eräs sosiaalinen ryhmä ilmaisi huolestumisensa, mutta ei ole tarkoitus asettaa vastakkain kilpailukykyä ja sosiaalista ulottuvuutta. Minua kiinnostavat nämä kaikki ulottuvuudet tästä tiedonannosta liittyen julkisiin palveluihin. Tämä Montikhoisin ehdotus on jo tehty ja sitten Almunia tekee tai antaa oman tiedonantonsa. Ja se koskettelee sitten enemmänkin valtion tukia esimerkiksi, ja se tulee ehkä lähempänä vuoden vaihdetta. Silloin puhutaan myös yleishyödyllisistä sosiaalipalveluista. Ja näin todella tapahtuu tähän määräaikaan mennessä, joka täällä jo nostettiin esiin. Kiitos kuitenkin tuestanne. 20 PK-yritystä Euroopassa. Niiden täytyy saada parempaa rahoitusta, saada helpommin rahoitusta. Ja erityisesti tässä keskitytään nyt mikroyrityksiin, pieniin yrityksiin, niiden toimintaa on ehkä monimutkaistettu liikaakin menneinä vuosina. Ja nyt tätä on tarkoitus sitten purkaa, poistaa näitä rajoituksia ja velvoitteita, saada niille enemmän riskipääomaa, jotta ne pääsevät kiinni myös julkisiin hankintoihin. Muitakin näkökohtia käydään läpi erityisesti mikroyritysten kohdalla jotta sitten muutaman vuoden päästä tilanne olisi yksinkertaisempi. Paljon kiitoksia. Tässä nyt edistetään aika hyvään tahtiin, joten seuraavat koordinaattorit kolmen ryhmässä Villan ja sitten Ruule ja sen jälkeen Rianta Fyllidis. Ja sen jälkeen siirrytään neljän ryhmiin, niin sillä tavalla ehkä saadaan seuraavaksi mahtumaan. Ja tässä tulee seuraava neljä. Joten seuraavat neljä voivat valmistella kysymyksiä sillä aikaa, kuin loput koordinaattorit puhuvat. Eli Bilang aloittaa. Panie Przewodniczący, następnie chciałem wyrazić radość, że Pan Komisarz znalazł e, czas na spotkanie z naszą Komisją w dniu publikacji. Olen iloinen siitä, että komission jäsen sai aikaa tavata meidän valiokuntamme samana päivänä, kun tämä tärkeä asiakirja julkaistiin. Eurooppalainen patentti on asia, jota me olemme odottaneet kymmenen vuotta. Luin tämän tiedonannon ja olen hyvin tyytyväinen ja olin hyvin vaikuttunut näiden hallinnollisten kustannusten vähenemisestä alle 700 euroon ja olen vakuuttunut siitä, että tämä tekee patentit paljon kilpailukykyisemmiksi verrattuna esimerkiksi USA suuntaan. Olen yksi sellaisen maan edustaja, jonka kieli ei kuulu näiden kolmen virallisen kielen joukkoon. Olen siksi iloinen siitä, että käännökset korvataan. Sitten vielä tästä yhtenäismarkkina toimenpide, sisämarkkinatoimenpidepaketista. Voisitteko te hieman kertoa paremmin enemmän tätä, että millä tavalla pk-yritykset pääsevät paremmin finanssimarkkinoille. Ja toinen liittyy sitten taas työntekijöiden liikkuvuuden parantamiseen. Voisitteko olla siinä hieman ää, äh, tarkempi? Uh, thank you very much, Mrs. Rule. Ja sitten Rule, olkaa hyvä. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken, dass Sie... Kiitos siitä, että te tulitte tänne. On hyvin tärkeää, että me olemme mukana mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja hyvä yhteistyö on ollutkin positiivista. Paljon siitä, mitä te olette sanoneet, sitä minä tuen. Ja tehän sanoitte, että kysymys on siitä, että, että lainsäädännössä saadaan hyvää oikeudellista laatua. Ja herra Kreutzmannille sanoisin, että kaiken lainsäädännön pitäisi luoda selkeyttä ja PK-yritykset arvostavat nimenomaan oikeudellista selkeyttä, joten sitä kautta lainsäädäntö voi olla hyvinkin suureksi avuksi. Minua ehkäpä nyt häiritsee vihreänä eniten nämä, se, että ympäristö, kestävä kehitys, vihreä talous, että ne ovat aika vähillä tässä. Esimerkiksi minun kotiosavaltavassani on paljon pk-yrityksiä, jotka ovat hyvin innovatiivisia esimerkiksi vihreiden, vihreiden, vihreässä konetekniikassa. Joten tässä on jo erittäin hyviäkin esimerkkejä energiatehokkuudesta, energiatuotannosta, joten minua kiinnostaisi, onko teillä hieman enemmän hihassanne tätä varten. vielä Kiitoksia komissaari. Kuten sanoitte, hän puhuitte meille Strasbourgissa ja sanoin tämän sielläkin, eli on aina mielenkiintoista kuulla, kun puhutte. Nämä toimet ovat todella mielenkiintoisia kuitenkin. Ette sano mitään siellä uhkapelistä ja pelaamisesta. Ja kaiketi komissio aikoo jotakin sille asialle tehdä. Mutta haluaisin kysyä, aikooko komissio edetä lainsäädännön tasolla juurikin uhkapelin alalla, niitä saamme säänneltyä sitäkin alaa. Ja mitä komissio on mieltä tästä arkaluontoisesta aiheesta, koska kansallisia säännöksiä on alalla paljon ja ne tarjoavat tiettyä suojaa. Ja sitten myöskin VTO on tehnyt päätöksiä koskien minkä tahansa jäsenvaltioiden mahdollisuutta pitää voimassa aika rajoittavat säädöksensä. Uh, Kiitoksia paljon ja sitten komissaari. Ensimmäiseen kysymykseen ja kommenttiin vastaisin kiitoksia näistä kommenteista patentteihin liittyen. Olen tyytyväinen siihen, että vuoropuhelun kestäessä olemme saaneet näinkin monta maata mukaan. Espanja ja Italia ovat edelleen ulkopuolella – mutta tämä on tärkeä asia yrityksille, erityisesti pienille yrityksille, ja kaikki hallitukset ovat poliittisesti, poliittisessa mielessä voineet hyväksyä nämä ehdotukset. Ja sen täytyy olla myös taloudellisessa mielessä tarpeellinen, niin kuin se onkin. Toivon. Ja sitten toukokuussa esittelemmekin uuden tekstin liittyen lainsäädäntöarkkitehtuuriin patenttiasioissa. Erityisesti siinä otetaan huomioon tuomioistuimen viimeaikaiset päätökset. Olemme pyrkineet helpottamaan pk-yritysten rahoituksen saantia ja toivottavasti pyrimme, pystymme ohjaamaan riskipääomaa myös niille jotta ne voivat innovoida entistä paremmin. Meillä oli myös muita ajatuksia, kuten esimerkiksi tällainen eurooppalainen pörssi PK-yrityksille. Ja minua tämä asia kovasti kiinnosti. Tämä asia kuuluu omaan toiminta-alaani ja itse olen pörssissä toiminut. Voitaisiinko esimerkiksi, tai Saksassa on jo tällaisia pörssejä, joihin sitten nämä pk-yritykset voivat osallistua. Ja me kerromme kyllä teille sitten säännöllisesti aloitteista, joita meillä on käynnissä ja tulossa. Voin aivan avoimesti kertoa teille, että olemme tehneet yhteistyötä uuden kasvun eteen jo hyvin pitkän aikaa. Ja Siksi sisämarkkinoiden toimenpidepaketin taakse on otettu tämä, tämä slogan Together for New Growth, yhdessä uutta kasvua. Nyt lähestymistapa on kuitenkin erilainen, toivon mukaan oikeudenmukaisempi. Tämä ei ehkä kuulu teidän valiokuntanne toimialaan, mutta kun minä toimin tällaisten ajatusten parissa, niin minä tuen ajatuksia jotka tukevat oikeudenmukaisuutta, koska oikeudenmukaisuutta ei Euroopan kansalaisten keskuudessa ole tarpeeksi. Siihen päästäisiin esimerkiksi tällä transaktioverolla. Ja minua tämä asia huolestuttaa kovasti ja aion toimia sen puolesta, että pankeille maksettavat bonukset eivät, eivät saavuttaisi tällaista aivan tasoa, jota ei voida mitenkään perustella, kuten nyt on jo käynyt. Ja kansalaisten taskusta ikään kuin otetaan näitä rahoja ja vaaditaan kansalaisilta toimia. Eli lisää oikeudenmukaisuutta ja lisää laadukasta ja vihreää kestävää kasvua. Kun katsoo näitä avaintoimia tässä paperilla, niin siellä varmasti pitäisi olla myös teitä kiinnostavia asioita komissaari Shemeta puhui jo energiaverotuksesta tänään, ja se varmasti koskettaa myös teidän jäsenvaltioitanne. Tämä ehdotus on sidoksissa myös verotuksen tehokkuuteen ja sitä kautta uuteen kasvuun. Julkiset palvelut, teidän puheenjohtajannekin puhui innovaatioista julkisissa palveluissa – ja hän teki niin joku, minä olin ensimmäisen kerran komissaarina, en ole tätä suinkaan unohtanut. Niin siis puhuin tässä, puhuin tässä julkisista hankinnoista, enkä suinkaan julkisista palveluista, pahoittelen tätä. Niin siis julkiset hankinnat, ne tulee turvata, tarjouskilpailut tulee viedä läpi tehokkaammin, jotta niillä saman aikaan julkisilla hankinnoilla tuetaan myös innovointia riskipääoma PK-yrityksille, jos halutaan tässä lisää innovaatioita ja lisää työpaikkoja, niin jos halutaan löytää uusia teknologioita, niin pk yrityksestä sitä on löydettävissä patenttien kautta esimerkiksi, tekijänoikeuksien suojelemisen kautta. Ja kasvun laadukkuus tässä on ennen kaikkea avainasemassa. asemassa Täällä on paljon tällaisia aiheita, joilla voidaan viedä kasvua eteenpäin. Meidän tulee saavuttaa tuloksia mahdollisimman lyhyellä aikavälillä, jotta luonnon varoja ei tuhlata, ne eivät ole ilmaisia, ne eivät ole loppumattomia. Ja edustaja Triantafyllidesille sanoisin, että Otamme esiin myös uhkapeliasiat. Se on asia, johon palaa valtavasti rahaa. Ja julkaisin pari viikkoa sitten vihreän kirjan. Ja siinä asiassa teimme myös hyvin tiivistä yhteistyötä tämän vihreän kirjan parissa, jotta yhteiskunnan, yhteiskunnan turvallisuutta syöviä tekijöitä vastaan saatettaisiin taistella. Petosten vastainen taistelu, väärännysten vastainen taistelu, kaikki tällaiset asiat olivat siellä tärkeitä. Good. Well, we will be starting to work on that short. Sitä aletaan työstää myöskin täällä pian ja tietenkin Ruule on meillä sitten julkisten hankinto, hankintojen esittelijänä. Nyt kollegat sitten toivottavasti eh, kolme kertaa neljä puhujaa mahtuu tähän Rostror ja niin edespäin. Ja sitten kakkonen. Ja sitten jos voisitte kysyä yhden kysymyksen per henkilö, niin saamme mahtumaan kaikki. Herra Rosford ensin. Yksi minuutti. Monsieur le commissaire. Euh, Herra komissaari, haluaisin kiittää teitä. Me tuemme teitä erittäin energisesti Halusin palata tähän taulukkoon, brittitaulukkoon, josta puhuitte. Me tunnemme tämän asian hyvin. Joskus pitää päästä tilanteeseen, jossa elämme todella Euroopan unionissa, jotta olemme maailman kärkimaiden joukossa. Meidän tulee olla Kiinan edellä. Ja sanon tämän siksi, että tämä uusi kasvu on yhtä aikaa elementti, jolla kehitetään sisäistä kasvua sekä kilpailukykyä, eli kilpailukykyä muihin maailman maihin nähden. Nämä 12 avaintointa, totta kai niitä on her- helppo kritisoida, mutta ne ovat varmasti aivan välttämättömiä. Niillä tulee tehdä sisämarkkinoista tällainen vipu, joka vie meidät muun maailman edelle. Ajattelen tässä eri politiikan ajoja, vaikkapa puhtaita ajoneuvoja, elintarvikealaa. Mitä te voitte tehdä, jotta kasvua ohjataan kaikkein kilpailukykyisimmille ja suorituskykyisimmille aloille? Thank you very much. Mrs. Ja sitten Rova Koratsabil. Recommend commencer par dire que c'est un grand minä haluaisin sanoa alkuun, että tämä on suuri päivä Euroopalle ja tämä on teidän ansiotanne, herra komissaari, teidän visionne ansiota. Teidän avullanne sisämarkkinat saadaan vietyä loppuun. PK-yritysten asia kiinnostaa minua kovasti myös sähköinen kauppa ja haluaisin kiittää teitä näistä aloitteista. Tuen kaikkia, mitä, mitä näistä asioista olette sanonut. Sähköisestä kaupasta haluaisin kiittää teitä erityisen lämpimästi, kun olette tarttuneet, tarttunut siihen liittyviin kysymyksiin. Haluaisin kysyä, millaisena näette laajemmin eurooppalaiset toimintasuunnitelmat sähköisen kaupan suhteen? Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti sisältyi myös omaan mietintööni sähköisestä kaupasta. Voitaisiinko ne asettaa eurooppalaisen agendan keskiöön? Halusin kysyä teiltä myös, voisitteko kertoa lisää tästä goods packageista, eurooppalaisesta maksualueesta – ja myös tästä pienyrityksiä koskevasta lainsäädännöstä Small Business Actista. Muutoin kiitän teitä, kiitos. Agnisella äh. niin on ainakin kolme kysymystä. No sitten Rova Van Jou. Kiitoksia. Minä yritän puhua mahdollisimman lyhyesti. Haluaisin kiittää komissaari Barnieria hänen esityksestään tänään ja myös tästä työmenetelmästä, joka on omaperäinen ja hyvin harvinainen. Halusin nostaa sen tässä esiin. Hän varmasti jakaa meidän kaikkien me sen ajatuksen, että eurooppalaiset sisämarkkinat, niiden tulee tukea globalisaatiota ja tästä syystä, kun me olemme maailman suurin markkina-alue, meidän tulee yhdessä löytää ne strategiat, jolla pystymme osallistumaan maailmanlaajuiseen kilpailuun. Hyväksyn kaiken sen, mitä te täällä sanoitte, ja olen tehnyt näin jo pitkän aikaa. Tähän sisältyvät patentit ja ammattipätevyyksien tunnistaminen ja julkisten hankintojen uudistaminen mutta kuitenkin olen tässä hieman turhautunut, koska uuden kasvun stimulointi vaatii sitä, että luodaan todellisia työpaikkoja, ja nehän ovat monesti teollisia työpaikkoja. Meidän tulee vastata myös ympäristöhaasteisiin, ja näin ei voida tehdä ilman työntekijöitä, ilman kansalaisia. Tämä on sisämarkkinoiden välttämätön ulottuvuus, ja se edellyttää silloin myös työntekijöiden sosiaalisten oikeuksien turvaamista. Lähetettyjä työntekijöitä koskeva direktiivi pureutuu juuri tähän asiaan. Me tarvitsemme tiedonannon näistä yleishyödyllisistä sosiaalipalveluista. Ja huomasin tässä äsken, että teitte pienen kiinnostavan virheen. Teitäkin varmasti huolestuttaa sama asia kuin, kuin minua, joten olen toiveikas ambassadeur. Je, je vais avoir un problème euh, simplement parce que je dois, mon avion est à 17h30 pour Stockholm, donc je, je quitte à revenir. Niin, siis lähden tässä piakkoin huomiseksi Tukholmaan, joten si, siitä ehkä nämä virheet. Edustaja Rosfordille vastaisin, että kuulinko ehkä väärin. Kiittäisin myös edustaja Verniota tässä. Tämä sisämarkkinoiden toimenpidepaketti ei ole koko kaikki se politiikka, mitä Euroopassa tehdään. Tämä on vain se alusta lähtökohta kaikelle taloudelle ja, jos, ja sen pitää toimia hyvin, mutta siihen vaaditaan myös julkista ja yksityistä panostusta, jotta voidaan sitten viedä Eurooppaa johonkin tiettyyn sosiaaliseen, taloudelliseen tai kaupalliseen suuntaan. Eli sisämarkkinoiden tulee toimia hyvin. Hyvä esimerkki tästä ovat patentit. Patentit ovat siellä pohjalla – jos meillä ei ole patentteja, silloin rangaistaan kaikkia yrityksiä amerikkalaisten hyväksi tai muiden hyväksi. Sisämarkkinoilla on miljoonittain väärennettyjä tuotteita ja se uhkaa työpaikkoja. Jos meillä ei on tämä yhtenäinen patenttisuoja, silloin yksityisiä yrityksiä kannustetaan eteenpäin, mutta toisaalta myös julkinen sektori tehostuu. Eli sisämarkkinoiden toimenpidepaketilta ei pidä vaatia sitä, mitä se ei pysty tuottamaan, mutta sen tulee kuitenkin olla perusta ja sen tulee toimia hyvin. Edustaja Hosfortille vastasin, vastaisin myös tähän kilpailukykyasiaan. Totta kai sisämarkkinat tarkoittavat myös sitä, että olemme kilpailukykyisiä ulkomaailman nähden. Muutaman viikon kuluttua aletaan täytäntöön panna myös muita päätöksiä, joilla kilpailukykyämme parannetaan muuhun maailmaan nähden. Meidän yrityksistämme tulee kansainvälisempiä ja näin, näin tämä toimii kahteen suuntaan. Tässä on vastavuoroisuutta. Ja edustaja Schwab puhui täällä horisontaalisuudesta ja, ja se on myös tärkeää. Haluan kiittää edustaja Koratsa Biltiä hänen tuestaan loppukesästä annan toimenpideohjelman, toimintasuunnitelman sähköiseen kauppaan liittyen eurooppalainen maksualue ja maksujärjestelmä SEPA on tässä mielessä erittäin tärkeä. Ja minua kiinnostavat tällaiset sähköiseen kauppaan liittyvät ehdotukset ennen kaikkea, olipa kyseessä sitten jakelija tai toimittaja tai tuottaja. Myös oikeudenmukainen ja reilu kauppa kiinnostaa, koska ihmiset ovat kuitenkin sisämarkkinoiden keskiössä. Tämä näin nopeasti nyt. Edustaja Vergnolle sanoisin, hänen, sanoisin, että hänen puheensa sisälsi lukuisia ehdotuksia liittyen esimerkiksi yleishyödyllisiin sosiaalipalveluihin, myös tuohon Monti Croes-pakettiin, työntekijöiden oikeuksiin. Mukavaa, että kiinnititte huomiota myös sisämarkkinoiden toimenpidepaketin poliittiseen puoleen ja tähän hallintoon. Komissio hyväksyi sisämarkkinoiden toimenpidepaketin kaikkine poliittisine seurauksineen ja vaikutukset nähdään sitten myöhemmin, toivottavasti paremmat kuin palveludirektiivin suhteen. No niin, meillä melkein aika loppuu, joten tarjoanpa teille seuraavalle kahdeksalle puhujalle niin, että käyttäisitte kukin puoli minuuttia yhtä kysymystä varten. Hyvä, sovitaan näin. El Busitil, Vaile, Aries, Likrit, Kosicnik, Manders, jäikö teidän nimilistalta? Anteeksi, se oli minun vikani. But, okay, well, uh, no, no. Manders. En ole tottunut moiseen. Uh, just one, one question to the commission. I miss... Kysymys. Uh, minä tuen kaikkia teidän suunnitelmianne, mutta tästä puuttui se suunnitelmalla, millä tavalla kommunikoida ja kertoa kaikki se hyvä työ, mitä me teemme ihmisen, ihmisten tietoisuuteen eikä heidän ylitseensä. Kansalaiset eivät tiedä, mitä tapahtuu. Minä haluaisin, että pääsemme sisälle ihmisten ajatuksiin. Millä tavalla, minkälainen toimintasuunnitelma siitä? Mallikysymys seuraava. Euh, monsieur le commissaire, euh, ma question touche euh, sur... Minun kysymykseni liittyy pk-yritysten kansainvälistymiseen Kuten tiedämme, vain 12 prosenttia pk-yrityksistä tekee kansainvälistä rajat ylittävää kauppaa. Eli siinä mielessä, jos nyt näitä ovia ei avata, jotta pk-yritykset pääsevät rajojen yli, olemme epäonnistuneet. Siksi haluaisin kysyä teiltä, miten voimme auttaa niitä kansainvälistymään? Vaila. Vaila. Ja, komissaari, Komission jäsen kaksi lyhyttä asiaa ensinnäkin ja projekti numero 10, jota olen odottanut kahdeksan vuotta. Tähän se loppuu sitten lokakuussa. Me saimme 50 mahtavaa esitystä teiltä, tänään 12 lisää. Kaikki vain ehdotuksia, puolet lainsäädäntökaudesta on viety päätökseen kahden kuukauden kuluttua, ja minusta me emme vain pelkillä ehdotuksilla onnistu luomaan sisämarkkinoita. Mr. Arias. Muchas gracias, presidente. Solamente quería poner en conocimiento. Kiitos paljon puheenjohtaja. Haluaisin kertoa komissaarille tutkimuksesta, joka on tehty USA. Siinä todetaan, että sähköinen kauppa edustaa 12,5 prosenttia USAn kaupasta vuonna 2010, eli miljardia dollaria liikkui siellä. Eli minkälainen tavoite on vuodelle 2015? tämän kysymyksen? kysymykseni. Haluaisin tietää myös toimintasuunnitelmasta sähköisen kaupan osalta. Sitähän ehdotetaan tuossa sisämarkkinatoimenpidepaketissa. Voisitteko kertoa meille, miksi meillä on vain 12,5 miljardia tavoitteena, kun voitaisiin päästä paljon suurempiin lukuihin. Kiitoksia. Oui, merci, euh, le Kiitos, herra komissaari. Kiitos tästä valtavasta työstä, jonka olette tehnyt eurooppalaisen, eurooppalaisten sisämarkkinoiden hyväksi. Minä haluaisin nopeasti puhua tästä toiminta-alueesta numero 12, eli julkiset hankinnat. Te haluaisitte, että niistä tulee vastavuoroiset ja että vastavuoroisuus lisääntyisi yleisesti eurooppalaisessa kauppapolitiikassa ja erityisesti, että julkisten hankintojen avoimuus lisääntyisi. En tiedä, mitä kiinalaiset vastaisivat tähän samaan kysymykseen, mutta haluaisin kuulla teidän mielipiteenne minkälaisia asioita tässä on nyt odotettavissa suorien investointien muodossa, jotka tulevat siis Euroopan ulkopuolelta? One question, please. Vain yksi kysymys, olkaa hyvä. Seuraava. Yeah. Pane komisaři, já tleskám a myslím si, že tleskám za, za všechny eh, své, své kolegy. Taputan varmasti kaikkien kollegoiden nimissä onnitellakseni teitä tästä hienosta työstä, jonka olette tehneet koska me varmasti kaikki pidämme tällaisista valmiista tuotteista. Ja tuotteista tulee hyviä, kun käytetään hyviä raaka-aineita. Minulla ei ole mitään ongelmia, ei raaka-aineiden eikä lopputyön suhteen. On vain yksi asia, jonka suhteen minulla on pieni ongelma. Eli äh, yhteisön vero Joten äh, jossain äh, ryhmissä tästä tulee ongelma. Lucky Lökigard is now. Sitten Lucky Lökigard seuraavaksi, ei vaan Rapti seuraavaksi. Teillä on viimeiset 30 sekuntia, olkaa hyvä. Eh, λοιπόν, επειδή μιλά, μιλήσαμε για προϊόν απόσταξης, θα σας πω ότι στην Ελλάδα και δει στην Κρήτη έχουμε το... Tässä nyt on puhuttu näistä distilloiduista tuotteista, niin meillä on parhaita distilloituja, tislattuja tuotteita Kreikassa ehkäpä meidän pitäisi työstää näitä kärkihankkeita niin, että ne voisivat toimia mahdollisimman tehokkaasti. Täällä on kolme tällaista kärkihanketta, avainhanketta, jotka haluaisin mainita. Toinen, kahdeksas ja kymmenes. Nämä kolme kärkihanketta ovat sellaisia, että komissaari Barnier on niistä osittain vastuussa. Ja tämä kymmenes, uskoakseni, joka koskee sosiaalista yhteenkuuluvuutta, on se kaikkein tärkein, jotta kakkonen, työ, työntekijöiden liikkuvuus ja kahdeksas, eli yrittäjyys toimisivat asianmukaisesti, sosiaalinen yrittäjyys nimenomaan. Ja kysymykseni kuuluu, milloin aiotte esittää omat ehdotuksenne sosiaalista kohesiosta? Sitten meillä on vielä hyvin aktiivinen varjoesittelijä, rouva siellä takana, olkaa hyvä. Uh, big applause for... Suuret aplodit kodista 4, 8, 9 ja 12, jotka ovat hyvin tärkeitä. Sitten kysymys numero 10, siinä sanotaan, että te ehdotatte lainsäädäntöä kaikille sektoreille, joilla, jossa on kysymys oikeudesta tuottaa palveluita joka puolella ja samoin kuin on oikeus liikkua joka paikassa. Mitä tämä tarkoittaa? Kiitoksia paljon kaikille hyvin energisistä kysymyksistä ja koska Barnierin täytyy lähteä nopeasti, niin hän varmasti tekee parhaansa vastatakseen nopeasti ja kattavasti. Euh, pardon de, de ces réponses. Pahoittelen nyt näitä lyhyitä vastauksia. Kiitoksia kaikista näistä kommenteista ja ehdotuksista. Edustaja Rapti otti esiin tärkeän asian, eli sosiaalisen yhteenkuuluvuuden. Se on eräs niistä, niistä perusehdoista kestävälle taloudelle, integroiduille markkinoille ja innovaatioille. Nämä asiat kulkevat käsi kädessä ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus on komissiolle hyvin tärkeä aihe ja teimme sosiaalipaketin yhteydessä paljon työtä sen parissa myös teidän kanssanne ja se on edelleen hyvin tarpeellinen asia sisämarkkinoiden yhteen toimivuuden kannalta. Laatu on yleisyydellisissä sosiaalipalveluissa edelleen aivan äärettömän tärkeä asia. Edustaja Manders, aloitan teistä, kun nyt kerran otitte esiin kansalaiset. Tehän olette kansalaisten edustajia. En minäkään ole mikään kansalaisten yläpuolella keikkuva virkamies. Minä olen yhtä lailla kansalainen kuin te parlamentaarikot. Minä olen poliitikko, komission jäsen, mutta kuitenkin meillä on aivan äärettömän tärkeä työ nyt tehtävänä. Ja täytyy unohtaa se populismi, jota kaikissa jäsenvaltioissa on näkynyt teidän valtiossanne yhtä lailla kuin omassani. Täytyy unohtaa protektionismi, joka näyttää jota näyttää nyt olevan vähän kaikkialla. Meidän tulee unohtaa nämä asiat tai muuten tämä yhteinen eurooppalainen hankkeemme kaatuu. Ei ole kyse vasemmistosta tai oikeistosta, vaan, vaan siitä, että asiat toimisivat paremmin, kun korjataan muutama tärkeä asia täältä Brysselistä käsiin. Ja minä olen ryhtynyt tähän työhön ja annan ne selitykset joita pystyn parhaani mukaan ja, ja muut komissaarit myös, mutta mitään yhtä vastausta ei näihin demo, demokratiahaasteisiin vastaamisessa ole. Tämä on tällä hetkellä vakava poliittinen kysymys, tämä talouskriisi, ympäristökriisi, joka meillä on. Sitten PK-yrityksistä, miten ne voivat toimia omien alueidensa ulkopuolella, erityisesti sähköisen kaupan avulla. Tätä voitaisiin helpottaa. Annamme tiedonannon sähköisestä kaupasta. Ja myös vientiin liittyen ja julkisiin hankintoihin liittyen sähköistä kauppaa, sähköisiä toimintoja pitää kehittää elektronisten sähköisten toimintojen tehokkuutta tulee parantaa. Käännöstyö esimerkiksi on pk-yrityksille erittäin tärkeää nimenomaan patenttiasioissa ja sen laadukkuus on tärkeää kaikille. Tietojen saatavuus julkisista hankinnoista on myös avainasemassa. Tällä tavoin pyritään helpottamaan pk-yritysten kansainvälistymistä. Edustaja Vailerille sanoisin, että tässä on kyse demokratiasta, ei pidä olla liian kärsimätön kuitenkaan. Totta kai tässä tarvitaan nyt aikaa pohtia asioita, äänestää teksteistä ja tämä ottaa aikansa ja sitä pitää kunnioittaa. Minä olen toiminut itse finanssialalla ja voin sanoa, että se, joka toimii nopeiten, niin ei välttämättä onnistu. Finanssimarkkinoilla kuitenkin vauhti on aivan valtava. Ja tässä sanon, että olemme edenneet niin nopeasti kuin mahdollista. Minä olen ollut komissaarina 14 kuukautta ja komissaari Monti, komission, joka oli professori Monti, joka oli komission jäsenenä ennen minua, hän teki jo tätä työtä yhdessä puheenjohtaja Baroson ja 12 muun kollegan kanssa. Ja nyt olemme päässeet tällaiseen julkiseen keskusteluvaiheeseen. Sitä käytiin neljän kuukauden ajan tuloksia kuitenkin odotetaan mahdollisimman pian näistä toimista. Vastasin jo edustaja Arjakselle sähköisestä kaupasta. Mainitsin tämän tiedonannon, jonka annan muutaman viikon kuluttua. Ja täällä otettiin sitten esiin myös julkiset hankinnat. Otettiin esimerkkejä Yhdysvalloista. Vastavuoroisuus on tärkeä asia. Meillä ei vastavuoroisuutta esimerkiksi Kiinan suuntaan vielä ole. Kiinalaisten yritysten pääomasta 23 prosenttia tulee muualta, esimerkiksi autoteollisuudessa, vakuutusalalla, voidaan yhteistyötä lisätä ei tule keskittyä niihin negatiivisiin seikkoihin ja tämä vuoropuhelu vain jatkuu. Täällä otettiin esiin myös nämä avoimuusasiat, jotka ovat Euroopassa tärkeitä ja kiitän, kiitän näistä kommenteista. Pitää olla hyvin huolellinen, kun näitä ehdotuksia lukee, kuten esimerkiksi edustaja Raptin ehdotuksia ja annoin mielipiteen jo tästä sosiaalisesta yhteenkuuluvuudesta ja siitä, kuinka se on sisämarkkinoille erittäin tärkeä asia. Kiitos. Well, I think um, that spontaneous applause says more than I could, so thank you kiitoksia oikein paljon, että pitäydyitte näin erinomaisesti aikataulussa ja oikein hyvää matkaa komissaarille. Nyt aloitetaankin sitten välittömästi julkisten hankintojen käsittely. Ruotsi on siellä tärkeässä asemassa. Nyt sitten Ruule on meillä mietinnön esittelijänä ja päästämme komissaarin tässä vaiheessa lähtemään. Mr. Schwendt,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 Je vous demande de sortir rapidement ceux qui veulent sortir, car nous allons reprendre les travaux. Nous avons encore... Euh, Voisitteko poistua nopeasti huoneesta, jotka aiotte poistua, koska meillä on paljon työtä edessä vielä ja hyvin tärkeitä aiheita käsiteltävänä ennen 18.30 itse asiassa. Äskeisessä keskustelussakin niitä käsiteltiin. Eli nyt puhutaan sitten julkisten hankintojen uudistamisesta ja annamme mietinnön esittelijälle puheenvuoron. Ryyli, olkaa hyvä. Kiitos. Ajattelin, että ensin eh, kerron hieman aikataulusta ja siitä, mitä nyt tapahtuu, mitä tällä sektorilla on vielä odotettavissa. Tällä hetkellä konsultointi on käynnissä, siis komissio kuulee eh, osapuolia tästä vihreästä kirjasta julkiset hankinnat. Samanaikaisesti on tilattu tutkimuksia ja ne tullaan arvioimaan 30. kesäkuuta konferenssissa ja parlamentti tullaan kutsumaan myös sinne. Ja silloin voimme vetää johtopäätökset myös vihreän kirjan konsultointikierroksesta ja tästä tutkimuksesta. Me itse olemme erittäin hyvin tässä aikajanalla me emme ole osa tätä konsultaatiota, vaan 11.12. heinäkuuta täällä valiokunnassa puhumme tästä mietinnöstä. Silloin se tulee myös käännöksestä. Tarkistusten jättöraja on 19. heinäkuuta ja äänestys on sitten valiokunnassa 19. syyskuuta ja täysistunnossa lokakuun kakkosessa. Joten siltä osin olemme hyvissä asemissa, koska vuoden loppuun mennessä komissio aikoo myös tehdä tämän tarkistuksensa ja sen vuoksi lokakuu on hyvä juttu. Toinen asia, mikä on mielestäni ehkäpä ikävä, on se, että hyvin harva puhuu tästä vihreästä kirjasta ja sähköisistä julkisista hankinnoista, joka on minun mietintössäni toinen osa. Sähköiset julkiset hankinnat on hyvin tärkeä osa ja minä arvostaisin sitä, että me otamme mukaan tämän asian mietintöön. Ja myös 24. toukokuuta tulemme käsittelemään tätä kuulemisessa koska on yksi asia, millä tavalla halutaan joustaa, voittaa julkisia hankintoja ja samanaikaisesti täytyy voida käyttää myös sähköisiä julkisia hankintoja koko Euroopan alueella, mutta näiden täytyy olla yhteensopivat. Tässä täytyy toimia avoimesti ja näiden järjestelmien täytyy olla yhteen sopivia ja niin, että meillä on EU-tasolla jo jotain määritelmiä. Ja sen vuoksi minun ehdotukseni onkin, että tämä sähköiset julkiset hankinnat sisällytetään tähän. Nyt sitten tavoitteisiin. Komission tavoite. Se on mukana tässä sisämarkkinatoimenpidepaketissa. toimenpidepaketissa ja tarkoitus on se, että voidaan paremmin hyödyntää julkisia hankintoja ajatellen EUn kehitystä, sosiaalisuutta, vastuullisia menoja. Tämä on kaikki hyvä. Mutta ongelma on kuitenkin tässä itse direktiivissä, koska kun sitä katselee, niin näkee hyvin nopeasti, että se byrokratia mitä on syntynyt vaikeista menettelytavoista, estää tätä tehokasta käyttöä. sen vuoksi meidän täytyy huolehtia, että tämä tarkistus on paljon parempi kuin se tarkistus, joka tehtiin vuonna 2004. Vuonna 2004 me halusimme julkista hankintaa käsittelevää direktiiviä helpottaa ja tavallaan ohentaa. Ja me haluamme, että jäsenvaltiot yhdessä nyt tämän uuden direktiivin sitten toimeenpanevat, mutta näin eh, nyt tämä edellinen Uudistus ei kuitenkaan johtanut haluttuihin uudistuksiin, vaan kaikki muuttui vain hankalammaksi ja kalliimmaksi. Ja sen vuoksi kysymys onkin nyt, minkälaisia ratkaisuja me ehdotamme, millä tavalla me voimme huolehtia siitä, että tällä hetkellä todellakin, tällä kertaa todellakin tämä muuttuu helpommaksi. Ensinnäkin yksi asia on se, että lainsäädännön täytyy olla selkeämpää. kun on kysymys julkisista hankinnoista ja me haluamme käyttää niitä EUn poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi, niin silloin niitä täytyisi käyttää myös kestävän kehityksen ja innovaatioiden alalla – Meillä täytyy silloin olla selvillä siitä, että ihan samoilla tasoilla tässä direktiivissä ei voi olla vastuullista, että otetaan aina esimerkiksi halvin tarjous. E, tämä tällainen halvin tarjous usein otetaan nimenomaan silloin, kun ollaan hieman epäselvillä näistä oikeudellisista puitteista ja silloin aina tartutaan tähän halvimpaan vaihtoehtoon. Varsinkin sosiaalipalveluissa on ollut välillä hyvin vaikea verrata näitä kustannuksia ja silloin on otettu tämä kaikkein halvin tarjous ja se on johtanut siihen, että esimerkiksi innovatiivisuus ei ole näkynyt niin vahvasti kuin sen olisi pitänyt. Minä sain tästä nyt hyvän esimerkin tänään Alankomaista. Luen tästä sen teille nopeasti kertoakseni. Etelä-Hollannin provinssi halusi tällaisia innovatiivisia printtereitä, skanneriprinttereitä. Ja oltiin, kun te, että nämä laitteet ovat parempia kuin tavalliset kopiokoneet. Oli vaikea verrata hintoja ja kaikkia etuja ei voitu verrata, paitsi se, että säästettiin yksi työ. Ja sitten valittiin Ja sitten valittiin tämä perinteisin laite sen vuoksi, että menettelytavat olivat niin vaikeat ja hintoja ei kyetty vertailemaan ja sen vuoksi valittiin tämä kaikkein turvallisin mm, tie. Me vaadimme mietinnössäni viime toukokuussa, että komissio perustaa tällaisen tietopankin, eh, jos, jonka avulla julkisissa hankinnoissa olisi tällaiset tietyt mittapuut. Tätä ei kuitenkaan tehty ja tämä täytyy nyt tuoda hyvin selväksi vastauksessamme vihreään kirjaan ja direktiivin äh, tarkistukseen. Se, että tämä tarkistus on vain yksi askel, äh, yhtä tärkeää kuin julkisten hankintojen direktiivin äh, tarkistaminen lainsäädännöllisesti, niin yhtä tärkeää on se, että mukaan voitaisiin ottaa esimerkiksi ähm, tämä elinikaari, tuotteen elinkaari, että sekin voidaan laskea, mutta emme voi kuitenkaan odottaa, että jokainen äh, pieni kunta ympäri Euroopan laskee esimerkiksi tuotteen elinkaaren hinnan. Sen vuoksi olisi tärkeää, että äh, Euroopan puolelta annettaisiin tukea ja apua. Yhtä tärkeää on se, että jos Eurooppa antaa tukea, niin silloin meidän täytyy antaa tukea myös kaikista kriteereissä, esimerkiksi mitä tulee sosiaalialan julkisiin hankintoihin. On hyvin vaikeaa esimerkiksi hankkia reilun kaupan tuotteita sen vuoksi, että tässä on tällainen jakeluketju jota ei voida tarkistaa yksittäisten jakelijoiden kohdalta. Eli sen vuoksi meillä pitäisi olla vertailevia tuotteita ja millä tavalla tämä on sitten mahdollista reilun kaupan tuotteiden kohdalla ja sen vuoksi tältäkin osin Euroopan taholta täytyy antaa apua. Emme me vain voi vaatia sitä, että pitää olla sosiaalisesti vastuullisia tuotteita ja kestäviä kehitykseltään mutta sitten kuitenkaan emme tarjoa niitä instrumentteja, joita nämä hankkijat tarvitsevat toteuttaakseen asian. Sen lisäksi on myös tärkeää, että selvitämme sen, että julkisten hankintojen direktiivi on tarkoitettu hankintoja varten, että sitä ei käytetä sellaisiin hankintoihin, jotka eivät liity julkisiin hankintoihin. Esimerkiksi kaupunkisuunnittelu on tällainen. Minusta meidän täytyy tehdä selväksi myös se, että äh, äh, se, joka tekee tämän hankinnan, että sillä on jotain hyötyä siitä hankinnasta. Sitten täytyy myös ottaa esiin kaikki ne kysymykset, jotka liittyvät sisäisiin ähm, hankintoihin, hallintokuluihin. Ja meidän täytyy esimerkiksi huolehtia siitä, että esimerkiksi yhteiskunnallinen hoitojärjestelmä ja muut tällaiset, että ne eivät kuulu tähän. Eli meidän täytyisi kodifioida se, mitkä kuuluvat ja mitkä eivät ja missä rajat menevät. Sitten yksinkertaistaminen meidän täytyy miettiä, minkälaisia uudenaikaisia keinoja meillä on julkisissa hankinnoissa – minä olen täällä jo maininnut sähköiset julkinnat, julkiset hankinnat ja sitten se, että käytettäisiin jälleenmyyntimenetelmiä, kilpailumenetelmiä. Ne ovat kaikki toimia, joita ei jäsenvaltioissa ole toimeenpantu ja se, niihin täytyy kiinnittää huomiota. Ja kuulemisessa me haluamme myös nämä innovatiiviset menetelmät selvitetyiksi ja haluamme, että voimme niistä keskustella. Meillä on hyvin mielenkiintoinen ruotsalainen esimerkki, jossa äh, ensimmäisenä lähdetään, ensimmäinen kriteeri on laatu. On kiinteät hinnat, on äh, vähimmäislaatuvaatimukset ja sitten koko tämä julkinen hankinta tehdään laadun pohjalta äh, taikka sellainen julkinen hankinta jossa kansalaisille annetaan enemmän tilaa, jossa on tietyt puitteet jostain rakennuksista ja sitten kansalaiset voivat itse päättää, ketä käytetään. Tämä on myös hyvin innovatiivista. Yhtä tärkeää on myös se, että yksinkertaistetaan toimittajien osa, osaa esimerkiksi PK-yritysten osalta. Vaikkapa tällainen ennalta kvalifikoiminen joka sopii PK-yrityksille ja että sitten vasta siinä vaiheessa, kun he saavat jo jonkin verran rahaa, niin siinä, silloin he voivat vasta toimittaa kaikki asiakirjat ja tämä mahdollistaisi tällaisen paremman, paremman ja joustavamman toiminnan. Nämä ovat minun painopisteeni. Tällä tavalla me voimme tehdä selväksi, että tämä koskee molempia osapuolia, sekä sitä, joka tekee nämä julkiset hankinnat, että niitä, jotka toimittavat tai nämä palvelut. Me tarvitsemme selkeät oikeudelliset puitteet, se on minulle hyvin tärkeää. Kunnolliset puitteet, jotka eivät jätä mitään avoimia kysymyksiä, ja myös se, millä tavalla voisimme vähentää näitä rikkomuksia ja oikeusjuttuja, joita syntyy, syntyy näistä. Ja minusta tämä ei ainakaan puhu sen puolesta, että lainsäädäntö olisi laadultaan hyvää. Merci. Kiitos. Esitys oli varsin laadukas, vaikka aihe olikin todella monimutkainen. Nyt edustaja Schwab. Kiitos. Edustaja Ryyli otti nämä kaikkein tärkeimmät asiat esiin, jotka liittyvät tähän vihreään kirjaan. Minä sanoisin EPPn puolelta, Frank Engel varjoesittelijämme ikävä kyllä voi olla paikalla, sanoisin kyllä tälle parannukselle, nykyisen direktiivin parantamisella, mutta ei äh, tällaisille äh, väärille lupauksille. Luonnollisesti täytyy miettiä sitä, missä tarvitaan parannuksia, mutta minusta meidän pitäisi myös miettiä, ovatko nämä ideat sitten loppujen lopuksi tavoitteellisia ja voidaanko toteuttaa se, mitä luvataan. Olen hieman hämmästynyt siitä, että yksi sisämarkkinoiden toimenpidepaketeista on se, että tulee lainsäädännön muutoksia julkisiin hankintoihin, kun minusta on tiettyjä muitakin asioita julkisissa hankinnoissa, jotka ovat tärkeämpiä, koska meillä on kuitenkin 2004 vuodelta direktiivi, jota toki voidaan parantaa. Ja eh, kun sitten taas eh, GPA on jätetty pois ja, ja esimerkiksi eh, tietyt lisenssiasiat ja muut ovat paljon enemmän auki. Toki on direktiivissä parannusvaatimuksia sekä hankintojen puolelta että hankkijoiden puolelta. En nyt tiedä, tarvitaanko tässä mitään uusia oikeudellisia puitteita vai onko kysymys siitä, että hyödynnetään olemassa olevia puitteita. Joissain jäsenvaltioissa on myös tiettyjä kansallisen tason oikeudellisia arvioita sitten näistä hankinnoista, mutta joka tapauksessa jäsenvaltioiden ero, välillä on suuria eroja. ihan oikeutetusti totesitte, että on jäsenvaltioita, jossa kaikkia sääntöjä ei ole toimeenpantu ja sen me voisimme katsoa tästä korrelaatiotaulukosta myös, millä tavalla julkisten hankintojen direktiivi on toimeenpantu yksittäisissä jäsenvaltioissa. Ja sitten edustaja Ryylen esimerkki näistä reilun kaupan tuotteista on kovasti houkutteleva. Mutta voisin mainita toisenkin on äh, tällainen valmistaja, joka tekee erilaisia tällaisia lumenpoistokoneita. Ja hän, äh, hänen täytyy jokaista julkista hankintaa varten tehdä erilaisia moottoreita näihin laitteisiin sen vuoksi, että jokaisessa julkisessa hankinnassa vaaditaan erilaisia päästörajoja ja niin edelleen. Ja silloinhan koko tämä ajatus, hieno ajatus siitä, että kunnilla olisi mahdollisuus itse tehdä päätöksiä johtaa siihen, että veronmaksajat joutuvat maksamaan liian paljon. Ja meillä täytyy olla tavoitteena se, että meillä on selkeät standardit, oli sitten kysymyksessä reilun kaupan tuote tai mikä tahansa, niin että tämä hankinnan tekijä voi yksinkertaisten sääntöjen pohjalta tehdä päätöksensä ja niin, että myös tämä yrittäjä voi hyvällä tavalla tehdä oman tarjouksensa. Ja sitten vielä lopuksi se, että jaetaan nämä julkiset hankinnat tavallaan osiin, niin johtaisi ehkäpä siihen, että pk-yritykset voisivat helpommin toimia. Minä uskon, että kun me puhumme siitä, mitä voidaan parantaa, niin meidän ei tule parantaa ainoastaan lainsäädäntöä, vaan myös se, millä tavalla lainsäädäntöä käytetään, koska minä uskon, että sitä voitaisiin käyttää huomattavasti tehokkaammin ja paremmin. Excusez-moi, nous sautons de chez... Pahoittelut, vaihdoimme tässä lennosta, lennossa paikkoja. Minäkin halusin ottaa esiin muutaman seikan. Olen samaa mieltä monesta kohdasta Haiden kanssa. Euroopassa vaaditaan julkisten hankintojen lainsäädännön uudistamista – Meillä tulee olla hyvä strategia uuden kasvun tukemiseen, joka vastaa niihin sosiaalisiin kriteereihin, joita meillä on, ja myös ympäristökriteereihin. Ajattelen tässä koko EUta ja erityisesti myös PK-yrityksiä, joista äsken puhuttiin paljon. Lainsäädännön on oltava selvempää ja yksinkertaisempaa. Minä haluaisin tästä esimerkin. Minut on valittu oma, omasta vaalipiiristäni ja siellä on hankittu julkisin, julkisen hankinnon kautta koulukirjoja kouluun. Ja siellä minun on itse pitänyt perustella paikalliselle yritykselle, miksi heitä ei valittu, kun he olivat hiukan kalliimpia kuin joku Pariisista kirjoja toimittanut yritys. Kun kulut, kuljetuskulut ja kuljetuksen ympäristökulut laskettiin yhteen, niin silloin tämä tuli itse asiassa kalliimmaksi. Pitääkö tämä kuitenkin silti perustella ja pitääkö valita aina se kaikkein halvoin, halvin vaihtoehto? Minusta pitäisi keskittyä laatuun enemmän. Ja se olisi tärkeää myös pk-yritysten kannalta. Reilu kauppa, se on hyvä visio. Solidaarisuus on sellainen asia, jota EU haluaa tavoitella koko maailmassa. Se liittyy myös globalisaatioon ja silloin Euroopan on oltava esimerkkinä ja reilussa kaupassa ja julkisissa hankinnoissa pitää ottaa huomioon niitä asioita, joita komissaari Barnier juuri täällä esitteli sisämarkkinoiden toimenpidepaketin yhteydessä. Tämä vastavuoroisuus on tärkeää EUn ja teollisuusmaiden välillä, mutta myös EUn ja nousevien talouksien välillä. Tähän täytyy olla sellaisia kriteerejä, joita voimme noudattaa. Minusta sellaisia ei vielä ole. Työntekijöiden oikeuksia on suojeltava, tuotteiden on oltava laadukkaita suurissa julkisissa hankinnoissa, vaikka rakennushankkeissa, täytyy olla parempaa lainsäädäntöä. Nyt näissä on tapahtunut virheitä riittämättömän lainsäädännön takia. Olen tästä edustaja Schwabin kanssa samaa mieltä, että näin ei ole vielä käynyt ja tästä on tuomioistuimestakin esimerkkejä. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitos, Komission vihreä kirja sisältää paljon eh, asioita, joinka suhtaudun hieman skeptisesti, joten odotan nyt, mitä te aiotte tehdä, eh, Rova Ryyle. Tässä on paljon tärkeitä asioita, kuten te puhuitte esimerkiksi näistä eh, sähköisistä julkisista hankinnoista, joita komission vihreässä kirjassa ei ole. Tämä kuitenkin tarjoaa suuria mahdollisuuksia pk-yrityksille. Ja toinen, mikä asiat esiin, on tämä elinkaari. minusta äh, se, että pitää äh, aina äh, valita se kaikkein halvin toimittaja, ei pidä paikkansa, koska sinä täytyy myös katsoa, kykeneekö tämä halvin toimittamaan sitä, mitä halutaan, ja sitten voidaankin valita se ehkä toiseksi halvin ja niin edelleen. Joten tarvitaan tietyt säännöt ja ehkäpä senkin takia esimerkiksi tämä elinkaarikustannus olisi erittäin tärkeää. Täytyy katsoa, millä tavalla nämä nyt sitten voidaan määritellä. Eli avoimuuden täytyy olla selvää. Ja edustaja Ryyle sanoi kanssa, että PK-yritykset täytyy huomioida ja mehän haluamme nimenomaan tukea PK-yrityksiä, paikallisia PK-yrityksiä. Sen vuoksi on tärkeää, että julkisiin hankintoihin ei, niitä ei kuormiteta liikaa äh, hallinnolla. Nämä PK-yritykset, niillä ei ole aikaa hoitaa niitä taikka äh, ymmärtää ylipäätään niitä. Ja sen vuoksi näemme usein, että nämä kaikkein suurimmat yritykset saavat aina nämä, äh, voittavat nämä kilpailut. Eli paras ratkaisu on pienentää tätä byrokratiaa, selkeyttää ja saada aikaan enemmän avoimuutta. Se on hyvin tärkeää. Ja tämä elinkaariajatus on todella mielenkiintoinen, koska emme me saa liian lyhyellä aikavälillä miettiä mitä kustannuksia tästä julkisesta hankinnasta syntyy, koska sitten täytyy miettiä myös esimerkiksi mitä jälkikustannuksia tai huoltokustannuksia näistä tulee. Ja minun omassa kunnassani tehtiin tarjous, julkisia hankintoja, kun valittiin, valittiin tarjous, joka oli se halvin, mutta sitten myöhemmin, kun tuli ongelmia, niin tätä toimittajaa ei enää ollut olemassa edes. Joten on tiettyjä asioita, jotka ovat kontraproduktiivisia ja jotka eivät ole hyviä esimerkiksi ekologiselta kannalta ja niin edelleen. Me odotamme nyt jännityksellä sitä, mitä te meille pian paperilla esittelette Meillä täytyy olla sellaiset julkiset hankintamenettelyt, joka antaa yritykselle mahdollisuuden olla innovatiivisia. Meillä tehtiin esimerkiksi eh, kanavan saneeraus ja, ja siinä sitten oli hyvinkin innovatiivisia eh, ratkaisuja. Oli halvempia, mutta me valitsimme tämän tällaisen hyvin innovatiivisen, joka teki hyviä ehdotuksia. Eli tällaista joustoa Tällaista joustavuutta tarvitaan niin, että voidaan tuoda mukaan innovatiivisia ajatuksia, mutta luonnollisesti täytyy olla tietyt puitteet. Niin, että tätä, tässä ei jää luu vetävän käteen. Vielen Thank you very much, Mr. Kreutzmann. Um... Paljon kiitoksia Kreutzmannille. Nyt käytän oman puheenvuoroni, koska olen oman ryhmäni varjoesittelijä ja pyydän anteeksi Ryyliltä, etten ollut paikalla täällä kuulemassa hänen johdantoaan, mutta me kyllä aikaisemmissa asiassa teimme yhteistyötä, joten sen perusteella voin todeta, että olen hänen linjoillaan vahvasti ja varmasti Kreuzmann ja Vanju ovat ilmaiset kantansa samansuuntaisesti. Eli että meidän täytyy keskittyä siihen, että mitä me haluamme julkiselta hankintajärjestelmältä. Minusta se ongelma, mikä meillä tällä hetkellä on, on se, että jos nyt kysytään niiltä, jotka järjestelmää käyttävät, on se, että prosessi on tullut tärkeämmäksi kuin prosessin tulos. Julkisia hankintoja tekevät ihmiset ja siinä mukana olevat näyttävät, näyttää, siis minusta näyttää siltä, voitte olla eri mieltä, mutta uskoisin, että Ruuda on samaa mieltä niin. Eli ihmiset, jotka ovat mukana tässä järjestelmässä, menettävät enemmän aikaa murehtien sääntö, säännöistä kuin sitä, siihen aikaan, että tekisivät hyviä ostoja. Ja he alkavat tulla myös tietoisiksi monista niistä asioista, mistä olemme täällä jo puhuneet, eli siitä, haluamman pienyrityksiä mukaan enemmän julkisiin hankintoihin, koska ne saavat mielenkiinto, pystyvät tarjoamaan mielenkiintoisia nopeita ratkaisuja edullisesti ja toisinaan myöskin luovat sitten nopeasti uusia työpaikkoja. Tämä ei ole mitään altruistista toimintaa. Emme halua pk-yrityksiä mukaan siksi, koska ne ovat pk-yrityksiä, vaan siksi, että ne tekevät hyvää työtä. Mutta e, rohkaiseeko järjestelmä sitä? Kysyn vain. Ja entäpä innovaatio, joka on minulle kovin läheinen asia. Ja valiokunta on nyt ruvennut arvostamaan sellaista julkisten hankintojen järjestelmää, jossa hankintaviranomainen voi, tai kun se pyrkii saamaan tietyn lopputuloksen, niin se voi sitten etsiä siihen sopivaa toimittajaa, toimittajaa ja nyt alkaa olla sellaiset työkalut, joilla siihen pystytään. Ja sitten kun puhutaan koko elinkaaren aikaisiin, aikaisia kustannuksia niin ihmiset haluavat esimerkiksi valita sellaisen ratkaisun, joka, jonka hiilijalanjälki on pienempi. Mutta kuinka se on mahdollista, ellei ole selkeää oikeusvarmuutta oikeudellisesta asemasta? On ihmisiä ja yrityksiä, jotka sanovat, että haluamme että hiilisäännöt toimivat paremmin, jotta saataisiin kilpailukykyiset markkinat. Tai tässä halutaan, että tämänhetkiset säännöt toimisivat paremmin, että saataisiin kilpailukykyinen markkinatilanne, mutta en usko, että se tulee koskaan tapahtumaan. Koska kilpailu markkinoilla on kovaa, oma Birminghamin julkinen hankintaviranomainen, joka on UK on suurin, ja siellä on kaupunki, joka on, jossa on lähes miljoona asukasta, ja se noudattaa kaikkia sääntöjä. Sillä on UK on suurin julkisten hankintojen budjetti, mutta joka vuosi uskoakseni sieltä saa UK ulkopuolelta yli 2000 tarjousta muutkin eurooppalaiset yritykset saattavat näitä tarjouksia lähettää, mutta tämä hankintaviranomainen ei katso tässä tilanteessa, että prosessi saa aikaan asianmukaisia tuloksia, haluttuja tuloksia. Vanier mielestäni tätä jo sivusikin, koska viime viik- kun hän puhui tästä sisämarkkinatoiminnan pidepakettia, hän totesi, että hän haluaisi joustavamman järjestelmän niin, että ihmisille, jotka ovat tässä järjestelmässä mukana, olisi käytettävissään oikea-aikaiset, joustavat, toimivat välineet, jotka eivät ole kalliita käyttää. Ja minä en missään nimessä nyt tässä odota, että tämä systeemi toimisi, tai en usko, että tämä systeemi toimisi asianmukaisesti. Ei pidä pitää asioita ennallaan, vaan todellakin asioita on radikaalisti muutettava. Ja toivottavasti komissaari nyt vihreän kirjansa perusteella toimii yhtä radikaalisti. Kun puhutaan uudistamisesta ja lisätehokkuudesta, niin tällaiset tavoitteet vaativat kyllä todella dramaattisia muutoksia. Ja sitten meidän ei pitäisi myöskään pelätä tarttua pitkäaikaisiin ongelmiin. Onko kynnys todella realistinen? Onko se liian matalalla? Tarvitaanko erilaisia prosesseja, jotta tätä kysymystä voitaisiin tarkastella? Ja sitten lopuksi katsoisin, että meidän täytyy tarkastella myös kysymyksiä, jotka koskevat äh, julkisten hankintojen hallinnointia eri maissa, mitkä ovat parhaan käytänteet. Erityisesti Norja, Suomi ja Ruotsi ovat onnistuneet hyvin. Heillä on hankintaviran omaisia tai julkisia hankintatahoja, jotka ovat julkisviranomaisiin yhteydessä. Ja tällä tavalla hankintaprosessi toimii. Mutta jotta mukaan saataisiin innovaatiovirastot myös, niin tässä voidaan viitata esimerkkinä Norjaan. Ihmiset, jotka, ihmiset, jotka edistävät innovaatiota, niin siellä on sellainen ihan sitä varten oma osastonsa, jossa keräillään tutkimuslaitoksista ja yliopistoista tulevia uusia tietoja. Esimerkiksi vuonna 2004, kun laadittiin uutta lainsäädäntöä, niin silloin kysyttiin mailta, kuinka ne voisivat hallinnoida parhaiten julkista hankintaprosessia, joten mielestäni parhaita käytänteitä todellakin pitäisi, pitäisi vaihtaa. Olen todella iloinen, että me valiokuntana olemme päässeet tätä prosessia, sääntelyprosessia johtamaan ja vetämään jälleen kerran. Toivottavasti saamme aikaiseksi todella radikaaleja, reippaita ehdotuksia, jotta voisimme tukea komissaarin laatimaa vihreää kirjaa ja toivottavasti onnistumme siinä aikataulussa, mikä vaaditaan niin, että pystymme myöskin komission tutkimuksista tulevaa tietoa hyödyntämään. Minun mielestäni ne kaikkein tärkeimmät mietinnöt ovat nyt tässä meillä käsillä ja valmistelun alla. Kiitoksia. Um, I think we've completed a round of... nyt varmaankin varjoesittelijöiden kierros on ohi. Herra Dion ei ole paikalla. Otetaan sitten valiokunnan jäsenet. Vaila ja Gebhardt, haluaisiko joku muu vielä käyttää puheenvuoron? Aloitetaan Vailesta. Ja, ich... Äh, olen äh, iloisesti yllättynyt äh, nähdessäni niin paljon yhteisiä kantoja. Olen myös iloisesti yllättynyt, kun kuulin herra Haber, että te olette eh, meidän kritiikkimme pohjalta, mitä me 6-7 vuotta sitten jo esitimme. Nyt olette valmiita nostamaan näitä kynnysarvoja. Meidän pitää miettiä, mitä tehdään Euroopassa, mitä kotona. Kynnysarvothan ovat kohtuullisen korkeat nyt jo, ja nyt jos me ne korottaisimme niitä, eh, niin silloin Eurooppa ei olisi vastuussa näistä julkisista hankinnoista monissa tapauksissa, vaan eh, näistä päätettäisiin kotimaassa. Ja toivon mukaan siellä sitten olisi kriteerit ja säännöt, jotka sisältäisivät myös innovaation, koska eurooppalaisessa keskustelussa äh, olisi pitänyt ottaa huomioon myös se, että äh, kotimaissa äh, tehtäisiin enemmän päätöksiä. Ainoa, mikä tässä nyt on oikeastaan muuttunut, on se, että tässä ollaan paljon avokätisempiä. Enkä ole varma, oliko se silloin aikoinaan se tarkoitus. Minusta nyt yksinkertaistaminen täytyy, sen täytyy mennä pitemmälle. Eivät monet kunnat ole ollenkaan ihastuneita näihin kriteereihin. Sosiaaliset kriteerit, ympäristökriteerit ovat ihan itsestään selviä. Eihän tässä ole mitään konfliktia ja se, että ei oteta automaattisesti eh, tätä halvinta, vaan edullisin. Siinä on suuri ero, halpa ja edullinen. Edullinen voi merkitä paljon enemmän. Ja kun eh, pormestari eh, tai kaupunginjohtaja on järkevä, hän jopa voi ehkä kysyä kansalaisiltaan, haluavatko he tämän projektin, joka on ympäristöystävällinen, edullinen, innovatiivinen, ja maksaa ehkä kaksi senttiä enemmän kuin tämä toinen, niin silloin hänellä olisi hyvä laaja kannatus ja hänellä olisi helpompi sitä myös puolustaa. Sitten kaksi asiaa vielä. Yksi liittyy PK-yrityksiin. Useimmat PK-yritykset eivät osallistu näihin Euroopan laajoisiin tarjoushankintoihin, kilpailuihin, julkisiin hankintoihin sen vuoksi, että volyymit ovat liian suuria. EPPssä on keskusteltu aiheesta, me puhuimme PK-yritysten kanssa ja he sanoivat, että me haluaisimme äh, itse voida olla itsenäisesti mukana eikä aina alihankkijana, mutta tämä ei ole mahdollista vielä, ei millään muotoa. Tällä hetkellä, jos PK-yritykset otetaan mukaan, niin silloin he ovat äh, useimmiten suurten yritysten alihankkijoita, eikä se riitä. Odotan äh, mielenkiinnolla, mitä komission jäsen tulee tekemään ja sanomaan näistä innovatiivisista julkisista hankinnoista. Tämä on ihan uusi asia, mutta en oikein vielä tiedä, mitä hän tällä tarkoittaa. Sen vuoksi olisi tärkeää ottaa pk-yritykset mukaan. Eikä niin, että ne voisivat olla itsenäisiä toimijoita eikä ainoastaan alihankkijoita. Olen iloinen siitä, että me olemme hyvin lähellä toisiamme näkemyksissämme. Thank you, Mrs. Violet. Kiitoksia. Sitten Gebhard. Thank you. Äh, Kiitos. Olen samaa mieltä siitä, mitä edustaja Weiler sanoi. Minä halusin sanoa samat asiat. Minä olen myös positiivisesti yllättynyt. Olin varjoesittelijä kauan kauan sitten, kun tästä tehtiin ensimmäisiä mietintöjä Ja silloin me kävimme ihan tätä samaa keskustelua, pitääkö se olla halvin vai edullisin tarjoaja. Se oli se suurin riita, mitä meillä silloin oli valiokunnassa. Ja hyvin pienellä enemmistöllä päätettiin edullisimman puolesta. Nyt on erilaisia enemmistöjä ja tämä tulee olemaan meille hyödyksi, kun me mietimme, millä tavalla nämä asiat tulee toteuttaa, mitä kriteereitä ja kuinka käytetään. Tämä on nyt ihan uuden laatuista keskustelua Euroopan parlamentissa ja olen tästä kovin iloinen. Toinen asia, josta me silloin myös keskustelimme, jossa ei ollut enemmistöä, minäkin silloin kyseenalaistin tai ehdotin, että korotettaisiin näitä kynnysarvoja – sellaisten lukujen perusteella, mitä minä olin Saksasta saanut. Minä kysyin, kuinka paljon teillä on julkisia hankintoja. Ja niitä oli aika vähän. Sen vuoksi kysyisinkin komissiolta, eikö olisi mahdollista korottaa tätä kynnysarvoa, tai ehkä näin on tehty jo, ja niin, että te voisitte antaa meille nämä luvut niin että me näkisimme, mikä voisi olla se oikea kynnysarvo tässä yhteydessä. Ei ole mitään järkeä, että järjestetään tarjouskilpailuita aloilla, jos saa ei tehdä mitään tarjouksia. Tämä on hyvin raskassoutuinen väline, enkä minä usko pelkään, että me emme onnistu tässä niin helposti tätä helpottamaan ja poistamaan kaikkia näitä turhia hallinnollisia kuluja. Mutta jos te antaisitte meille nämä tiedot, niin silloin me voisimme tarkemmin katsoa, millä tavalla toimia ja missä. Kolmas asia vielä. Ehkäpä tähän tulee jonkinnäköinen lupamenettely, lisenssimenettely. En ole tähän itse vielä löytänyt vastausta. Eli jos Nämä kriteerit, kestävyys, sosiaaliset edut ja muut vastaavat, kaikki nämä asiat, jotka me haluamme ottaa tähän mukaan, Ne ovat nykyisessä direktiivissä vapaaehtoisia, tapauskohtaisia, tähän uuteen, otammeko me ne samanlaisina kriteereinä vaiko tällaisina pakollisina kriteereinä? Miten tässä toimimme? Tämä on kysymys, jonka minä esitän ilman, että itse tähän vastaan, mutta meidän pitäisi tätäkin miettiä. Um, Olisiko muita jäseniä vielä, jotka haluaisivat käyttää puheenvuoron? Rova Schmidt on varmaan nyt paikalla komissiosta, joten olin, olisimme mielenkiinnolla kuulemassa teidän reaktionne ja vastauksen. Ja sitten sen jälkeen vielä Rova Ruule lopuksi yhteenvetoa ja aikataulu ilmoituksia varten. Yeah. Yeah. Mrs. Yes. Good afternoon everybody. Um... Hyvää iltapäivää kaikkia. Kiitoksia, että olette osoittaneet niin suurta kiinnostusta tätä uudistusta kohtaan. Meistä tuntuu, että tämä on erittäin tärkeä hanke ja me uskomme, että uudistusta tarvitaan, sillä osa valituksista johtuu direktiiveistä, eivät tietenkään kaikki, mutta esimerkiksi tämä toimenpide, sitä ei nykyään sallita nykyisen direktiivin pohjalta. Eli jos se halutaan muuttaa ja joustavoittaa menettelyjä, muutokset täytyy tehdä EU-tasolla. Totta kai jäsenvaltioiden käytännöt vaikuttavat myös asiaan, mutta mekin voimme tehdä jo täällä jotakin tästä sisällöstä. Vien nämä mielenkiintoiset ehdotukset omaan pääosastooni. Me teemme vielä tätä valmistelevaa työtä, joten en mene yksityiskohtiin tästä sisällöstä sen tarkemmin, mutta olemme varmasti samaa mieltä näistä tärkeistä asioista, byrokratian vähentämisestä, julkisten hankintojen paremmasta käytöstä, vihreän kehityksen ja innovaatioiden tukemisesta. Olemme yhtä mieltä siitä, että laatuun täytyy keskittyä entistä paremmin. En tiedä, miten se tehdään ilman, että hallinnollinen taakka yrityksille lisääntyy. Se ei ole helppoa laatuun ja innovaatioihin keskittyminen ja samaan aikaan sääntöjen yksinkertaistaminen voi olla aika vaikea tehtävä, mutta varmasti yritämme siinä tehdä parhaamme. Ja lyhyesti vielä tästä metodologiasta, elinkaarikustannuksista esimerkiksi. Olemme samaa mieltä siitä, että on tärkeää, että meillä on käytössämme avoimet menettelyt ja välineet. Yritän puhua tässä mahdollisimman lyhyesti mutta vielä tästä rajat ylittävästä rajat ylittävistä julkisista hankinnoista tiedämme, että siellä kehitys on hidasta. Arvioimme tapahtunutta kehitystä, arvioimme direktiivejä, komission te- tekemässä tästä tutkimusta ja tulokset esitellään sitten viimeistään kesäkuussa konferenssissa, johon toivotan teidät kaikki tervetulleiksi. Jos teillä ei ole tarkempia kysymyksiä, lopetan tähän. Uh, Voisitteko kertoa suurin piirtein, milloin, oli, milloin pitäisi eh, vastaukset julkaista vihreää kirjaa varten järjestet... Eh, vihreän kirjan kuulemista varten? Replies, no. Työskentelemme nyt näiden vastausten kanssa aivan kellon ympäri ja toivottavasti vastaukset ovat valmiita sitten kesäkuun alkupuolella siellä konferenssissa. En lupaa kuitenkaan mitään. Because, um, uh... Koskapa me ilman muuta suunnittelemme kuulemista myös, kuten Ruule tuossa varmasti sanoo, joten teidätkin sinne kutsutaan sitten. Rova Ruule, Ruule, haluatteko vetää yhteen? Ja ehkä teillä on myöskin aikataulu jo siellä edessänne vai luettelenko minä sen? Okay. Ich habe vorher schon, ich habe zu Beginn, I have already in the beginning explained. Minä selitin tuossa alussa koko aikataulun ja taustan ja kaikki päivämäärät komission suuntaan. 12. kesäkuuta, no voin ottaa mukaan nämä tarkistusten kautta ne asiat, mitkä tulevat komissiosta – ja se on joka tapauksessakin vain neljä sivua, niin minä voin tehdä omia tarkistuksia ja ottaa komissiolta tulevat asiat mukaan. Se sopii aikatauluun. Me voimme jättää aukotaulun ennalleen. Haluaisin vain vahvistaa sen, mitä komissio sanoi eh, liittyen sähköisiin julkisiin hankintoihin. Olen todellakin sitä mieltä, että Euroopan tasolla tarvitsemme tätä tarkistusta. Olemme tilanteessa, jossa meidän täytyy mennä eteenpäin. Meidän on yksinkertaistettava ja joustavoitettava näitä asioita, mutta näiden täytyy olla todellisia, eikä niin kuin 2004, kun asioita vain monimutkaistettiin. Aika on nyt kypsä. Ottaen huomioon myös finanssikriisin, niin hyvin monet julkiset hankinnat ovat jääneet pöydälle sen vuoksi, että oikeudelliset edellytykset ovat niin epäselvät. Ja sen vuoksi minusta me ei tule hyväksyä er- eurooppalaista lainsäädäntöä, joka johtaa tällaisiin ongelmiin. Niin, yksi kaupunginjohtaja sanoi, että, että kun sinä tuolla työskentelet näissä asioissa, niin koita nyt saada tämä hoidettua. Ja minusta meidän täytyy kyllä nyt saada tämä korjattua, kun tiedämme, että olemme tehneet virheitä. Good. Well, thank you all. No niin, kiitoksia kaikille. Tämä oli kovin vilkas johdantoosuus ja rouvat Vaili ja Ruule käynnistelevät jo siellä keskustelua. Niin, oli mielenkiintoinen ja elävä johdanto tässä tähän mietintöön ja odotamme tietysti Barnierin vastausta tai reagointia tähän aiheeseen. Kiinnostusta varmasti on ja valiokunnilta on tulossa sitten lausuntoja, en edes muista tarkkaan moneltakin, mutta ilman muuta tämä liittyy vahvasti yhteen tähän sisämarkkinoiden toimenpidepakettiin. En ole ihan varma, kuinka monta ihmistä oikeastaan tässä lausuntojen laatimisessa on mukana. Sisämarkkinavaliokunta esimerkiksi. Opinions. Äh, ich had... Monet valiokunnat esittävät oman lausuntonsa, minulla on tässä luettelo. Minusta on tärkeää, että ne, jotka tekevät yhteistyötä, niin ne ovat ITRE, INTA, EMPLOY, ENVI ja käsittääkseni myös REGI. Sitä ei ole tässä listalla, mutta minusta hekin ovat tehneet tästä. Ja samoin kuin talousarvion valvontavaliokunta. Ja sitten muistuttaisin, että alueiden komiteassa on tehty myös lausunto, joka on hyvin mielenkiintoinen. Se on hyvin pitkälti nimenomaan yksinkertaistamisen ja joustavoittamisen suunnalla. Huolehdin siitä, että saamme nämä lausunnot. Myös talous- ja sosiaalikomitea tekee lausunnon, joten ehkäpä me voisimme kutsua kaikki nämä mukaan meidän kuulemiseemme, samoin kuin kaikki valiokunnat toki. Yes, I mean the committee, Niin, alueiden komitea on erityisen kiinnostunut varmasti aiheesta ja ilman muuta liikennevaliokunnan kanssa, kanssa ja sen puheenjohtajan kanssa keskustelin, koska he tulevat olemaan läheisessä yhteistyössä. No nyt sitten siirrytään seuraavaan asiakohtaan. Olemme hieman aikataulustamme edellä, mutta varmaankin odotamme komission edustaja Roweningia. Onkohan hän jo paikalla? On. Halusin vain tarkastaa, koska en halunnut aloittaa ennen kuin olette paikalla, joten hyvä, että olette. Niin, meillä on koko tiimi paikalla. Rouva Hanslik on valmistelija. Sitten Peres on SNDn edustaja Parvanova Aldelta. Hänet toivotan erityisen tervetulleeksi. Ja sitten Rova Ryylä on kova työntekijä ja hän on tässäkin vihreiden varjoesittelijänä tai valmistelijana. Enkä tiedä, onko Kosisnek ja minä itse siinä tilanteesta voisimme osallistua tähän keskusteluun. Ehkäpä nimitän tai jätän sen kollegani tehtäväksi. Eli tämä on todellakin lausunto joka on luvassa vastuuvaliokunnalle ja se koskee siis vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuuksien torjuntaa. Ja kyseessä on todellakin Seviso 2-direktiivin tarkistaminen ja mukauttaminen, jos olen ymmärtänyt oikein. Joten pyydän nyt sitten Rova Hanslekia esittelemään aiheen ja kertomaan hieman tarkemmin myöskin prosessista. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, haluaisin todeta, että aivan hetki sitten ympäristövaliokunnassa pidettiin työpaja Seveso-direktiivin muuttamisesta. Se oli hyvin mielenkiintoinen työpaja. Saimme siellä paljon tietoa ja siksi annan teille nyt lisätietoa näistä asioista, joihin myös tämä valiokunnan pitäisi puuttua Seveso 3-direktiivin suhteen. Haluaisin korostaa alkuun sitä, mitä direktiivi sisältää. Seveso 3-direktiivillä pyritään estämään vaarallisista aiheista aiheutuvat suuronnettomuusvaarat ja rajaamaan tällaisten onnettomuuksien vaikutusta ympäristöön. Vakavat onnettomuudet voivat olla uhka ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Tällaiset onnettomuudet voivat myös olla, voida käydä, voivat käydä kalliiksi toimijoille. Toimijoita sitovat tietyt lait. Heillä kuitenkin riskit kasvavat jatkuvasti. Direktiivi velvoittaa alan toimijat tekemään tällaisen ennaltaehkäisyohjelman ja sitten erityisen riskialttiita toimijoita heiltä edellytetään turvallisuusraportteja ja turvallisuusjohtojärjestelmää ja myös sisäisiä onnettomuuden estojärjestelmiä. Direktiiviin sisältyy velvoitteita myös julkisille viranomaisille, tällaisia ulkoisia turvallisuussuunnitelmia, turvallisuustoimia ja riskialttiiden toimijoiden kohdalla dominoefektiä pitää pyrkiä poistamaan Onnettomuustutkinta ja raportointi otetaan myös esiin. Nykyään Euroopassa on noin 10 000 toimia, joita tämä Seveso-direktiivi koskee. Nykyisen direktiivin päivitystarve johtuu luokitus, vaarallisten aineiden luokittelujärjestelmän muutoksista. Haluamme, että sitä muutetaan vastaamaan tätä luokittelua merkintä- ja pakkausjärjestelmää. Suurin osa näistä muutoksista liittyy liitteeseen yksi, niihin kynnysarvoihin, joita tietyillä vaarallisilla aineilla on. Ja nämä kynnysarvot sitten määrittävät, miten aineet luokitellaan, onko toimija erityisen riskialtis vai vain riskialtis. Tässä puhutaan siis CPL-asetuksesta. Tähän liitteeseen yksi liittyvät tarkistukset liittyvät myös komissioon. Kyse on teknologisista muutoksista ja myös vaarallisten aineiden luokittelujärjestelmän muutoksista. Komissio ehdottaa, että luodaan tällainen poikkeusjärjestelmä ja myös turvalauseke jolla uusia aineita voidaan lisätä tähän liitteeseen. Liitteen yksi muutokset tehtäisiin Euroopan komission ehdotusten pohjalta delegoidun säädöksin. Ylipäänsä näissä muutoksissa tulisi seurata komission ehdotusta. Tarkasteluprosessin aikana komissio on päättänyt esitellä rajallisia muutoksia ja tarkistuksia, joilla voidaan päivittää tiettyjä direktiivin kohtia, eli nykyistä järjestelmää. Nämä liittyvät tilanhallintaan, yleisölle tiedottamiseen ja onnettomuusraportointiin. Liitteen yksi tarkistukset ovat direktiivin tärkeintä antia ja kuten jo sanoin, tämä liite liittää direktiivin CPL-asetukseen ja määrittää myös sen soveltamisalaa. Ne toimijat, joita Seveso-direktiivi ei sido, sisällytetään myös. Ja tähän asiaan puututtiin ympäristövaliokunnan tämänpäiväisessä työpajassa. Kemikaaliala laskee yleensä nämä laskelmat alakanttiin ja siksi meidän tulisi noudattaa Euroopan komission määrittelemää menettelytapaa tässä lausunnossani. En tätä välttämättä ota esiin, mutta haluaisin kuulla varjo, varjoesittelijöiden kannan, mitä mieltä he ovat tästä. Sitten näistä lopuista tarkistuksista. Ne ovat myönteisiä ja selittävät hyvin monia eri seikkoja, joten varmasti pääsemme tässä hyvin eteenpäin. Tätä on helppo selittää suurelle yleisölle, kun puhutaan esimerkiksi oikeuskäsittelystä ja tiedon saannista. Komissio on jo antanut määräajat onnettomuuksista raportoimiseen, mutta minusta meidän tulisi parantaa myös tämän tiedottamisen laatua, raportointijärjestelmän laatua on kehitettävä. Tärkeintä on vetää johtopäätöksiä menneistä tapahtumista, oppia niistä virheistä, joita on tehty, joten siksi tätä raportoinnin laatua tulisi kehittää sillä valitettavasti jotkut raportit eivät ole aivan kaiken kattavia. 25-30 onnettomuutta raportoidaan vuosittain ja näyttää siltä, että onnettomuuksien lukumäärä vähenee. Komissio on siksi ehdottanut kynnysarvojen muuttamista, joilla saadaan raportoitua myös pienemmät onnettomuudet ja tällä tavoin sitten voidaan oppia toimijoiden virheistä koko alan laajuisesti. Lopuksi vielä muutama sana suurelle yleisölle tiedottamisesta. Minusta tämä on sellainen asia, joka kiinnostaa varmasti tätä valiokuntaa ja jonka suhteen meidän pitäisi tehdä töitä. On tärkeää, että yhteisöt, jotka sijaitsevat lähellä Seveso-toimijoita, tuntevat vaarat ja Siksi tietoisuuden lisääminen on tärkeää, tiedottaminen on tärkeää, jotta he tietävät, millaiset uhkat heitä kohtaavat. Ja samalla voitaisiin myös tiedottaa, kuinka onnettomuustilanteessa tulee toimia. Tällaisissa tilanteissa tärkeintä on toimijoiden ja viranomaisten välinen yhteistyö ja yleisölle tiedottaminen siitä, miten onnettomuustilanteissa toimitaan tällaisen tiedon välittäminen, se mitä se tehdään on erittäin tärkeää. Liikaa tietoa ei saa antaa yleisölle liian usein, koska silloin tieto ei välttämättä mene perille. Tiedon, tieto, tiedon on oltava avointa ja selvää. Kansalaisten tulee pystyä saamaan lisätietoa, jos he niin haluavat. Sitten tarkemmin tulee määritellä myös ne vastuut, joita tiedon jakeluun liittyy, tuleeko tietoa toimijoilta vai toimivaltaisilta viranomaisilta. Jäsenvaltiot toimivat tässä eri tavoin. Meidän tulisi myös muistaa, että uudet velvoitteet voivat kasvattaa toimijoiden hallinnollista taakkaa yrityksissä, erityisesti pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Sevesojärjestelmän muutosten yhteydessä jotkut ovat halunneet muuttaa tätä kahden tason lähestymistapaa. Se muuttaisi koko järjestelmän logiikan ja minusta siihen ei kannata lähteä. Järjestelmän muutokset ovat lähtöisin luokitus, aineiden luokitusjärjestelmän muutoksista, eikä, eivätkä muutokset tule niinkään mistään uusista uhista. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että jotta toimijaa pidettäisiin hyvin riskialttiina toimijana, siihen liittyy paljon kustannuksia, joten siksi tätä tulee myös tasapainottaa. Otetaan huomioon myös turvallisuus ja se tulee tehdä sillä tavoin, että nykyistä turvallisuustasoa voidaan pitää yllä tai hiukan parantaa ja että voidaan välttää taakan lisäämistä. Toivottavasti pystyin tässä nyt antamaan hiukan taustaa Seveso-direktiiville ja puheenjohtaja haluaisin vielä muistuttaa kaikkia tästä aikataulusta. Tänään käydään ensimmäinen keskustelu tästä aiheesta. Kolmas toukokuuta on tuo käännösten päivä ja sitten 25. lausuntoluonnos. Tarkistusten jättöaika on 21.6. kello 12 ja tässä valiokunnassa äänestetään 12.7. Ja toivottavasti sitten ympäristövaliokunnassa äänestetään syyskuussa ja täysistunnossa lokakuussa. Ei vaan joulukuussa. Nyt kuuntelen mielelläni kantojanne. Uh, thank you very much for your, your Kiitoksia paljon kattavasta katsauksesta. Monetkaan meistä eivät näitä asioita varmaankaan tunne, joten kuullaan sitten varjoesittelijöiden puheenvuorokierros. Sieltä ensimmäisenä Rova Peres. Eh, muchas gracias. Quiero agradecer a la señora Hanlag la, las Kiitoksia paljon ja kiitoksia rouva Hanslikille tarjotuista tiedoista. Ja hän puhui myös siitä seminaarista tai työryhmästä, joka päättyi juuri hetki sitten. Minulla olisi pari yleiskommenttia ensinnäkin koskien tätä direktiiviä 96-82, siis se 2 direktiiviä. Me katsomme, että aivan merkittävässä roolissa suuronnettomuuksien ehkäisyssä ja niiden seurausten lieventämisessä on ollut tämä direktiivi ja se on myöskin parantanut suojelun tas- tasoa. Samanaikaisesti EU katsoo, että edistystä täytyy vielä turvallisuusalalla saavuttaa ja täytyisi soveltaa eurooppalaisia standardeja vaarallisten aineiden luokitusjärjestelmän muutokset huomioon ottaen. Tässä ei kuitenkaan yritetä millään tavalla tehokkuuden ja vaikuttavuuden kriteereitä aliarvioida, mutta haluaisin nyt kiinnittää huomiotanne pari seikkaan komission ehdotuksessa. Ensinnäkin haluaisin korostaa, että on aivan ensiarvoisen tärkeää, että kansalaiset, joihin tällaiset asiat voivat vaikuttaa, ei pelkästään työntekijät, jotka työskentelevät tällaisten aineiden parissa, vaan kansalaiset, jotka jotenkin muuten joutuvat vaikutuksen kohteeksi, niin heillä täytyy olla jatkuva, avoin pääsy, nopea pääsy tietoon käsiksi. Ja tämä oli todellakin tämän iltapäivän seminaarin viesti. Ihmisillä täytyy olla pääsy verkkoon niin, että he pystyvät käyttämään tietoa, jota heidän täytyy saada nopeasti käsiinsä. Erityisesti kun rajat ylittävistä onnettomuuksista puhutaan, niin tämä on tärkeää. Ja olen iloinen, että komissio on ehdottanut julkisen kuulemisen prosessin syventämistä ja osallistumisnäkökohtaa päätöksenteossa, mutta minulla on ulkoisista hätäsuunnitelmista jotakin huomautettavaa, koska en ole ihan varma, että pitääkö näitä suunnitelmia käynnistää jäsenvaltiotasolla vai onko paikalliset viranomaiset vastuussa tästä. En ole ihan varma tästä. No, sitten toinen Huomautukseni koskee liitteen yksi tarkastamista delegoidun säädöksen kautta, mutta se mitä tulee soveltamisalaan, niin sitä ei pitäisi delegoidulla säädöksellä pitäisi muuttaa, siitä olen varma. Ja haluaisin pyytää komissiota muistamaan myös, että jäsenvaltioiden täytyy toimittaa vastaavuustaulukot, koska tällä tavalla kuluttajat voivat nähdä, millä tavalla EU-lainsäädäntö on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä. Kiitoksia paljon tehdystä työstä lausunnon valmistelijalle ja onnea matkaan. Ja seuraava puhuja, Parmanova. President, uh, I also like to congratulate... Uh, Minä haluan myös uh, kiittää esittelijää hänen työstään ja tätä uutta direktiiviä todellakin tarvitaan ajatellen että näitä menneitä suuronnettomuuksia. Alte ryhmä tukee ehdotettuja muutoksia, joilla tulee tiukemmat valvontastandardit, tiukennetaan valvontasääntöjä ja teemme ehkä tähän vielä täydentäviä ehdotuksia. Tuemme ehdotusta vähentää näitä kynnysarvoja aineille, jotka ovat vaarallisia ympäristölle, eh, kuten esimerkiksi petrolia ja muut aineet. Ja alemmat eh, kynnysarvot eh, tuovat turvallisuusetuja ja vaikuttavat myös terveyteen. Jotkut kynnysarvot on päätetty poliittisesti, kuten esimerkiksi dioksiini. Ei ole mitään todisteita näistä tasoista tulemme eh, tekemään myös tarkistuksia eh, liittyen ympäröivän luonnon haavoittuvuuteen. Ja niiden pitäisi olla saman eh, suuntaisia kuin muut ympäristötoimetkin. Mitä tulee näihin suuronnettomuuksiin, tässä on jätetty ulkopuolelle ehdotuksessa aineet, jotka voivat aiheuttaa terveydelle haittoja. Minusta tällaiset suorat terveysvaarat olisi otettava mukaan. Aikaisemmassa luokittelussa kaikkia tunnetusti myrkyllisiä aineita ei ole luokitettu, luokiteltu vaaralliseksi, kuten esimerkiksi mutageenit ja muut. Nyt ne on otettu mukaan. Mitä tulee vaarallisiin aineisiin, joita kuljetetaan, niitäkään ei ole katettu. Ja meidän täytyisi miettiä, että saisimme ne mukaan tähän direktiiviin. Mitä tulee sitten avoimuuteen, me ehdottaisimme, että varmistamme sen, että tämä uusi direktiivi on Alforsin äh, sopimuksen mukainen. Sen on ratifioinut kaikki 27 jäsenvaltiota. Kysymys on äh, informaation antamisesta äh, kansalaisille ja sitten pyytäisin vielä komissiota tekemään tutkimuksia siitä, olisiko mahdollista antaa teknistä tukea ja taloudellista tukea, kun on kysymys jostain suurista teollisuusonnettomuuksista ja niistä selviytymisestä. Jos me mahdollisesti voisimme tämänkin näkökannan ottaa ehdotuksemme mukaan. Members want to contribute um, to the discussion. Kiitoksia. Ja sitten äh, halusitko Edward, lisätä jotain. Kiitos puheenjohtaja. Ihan yleisluontoinen kommentti tähän alkuun. Vapaus ja turvallisuus ovat totta kai tärkeitä arvoja ja varmasti taistelemme niiden puolesta, mutta toisinaan turvallisuutta käytetään hyväksi ja turvallisuusasioiden nojalla sitten prosesseista tulee kalliimpia mikä haittaa kilpailua. Ehkä Malgort voisi ottaa tämän REACH-kemikaaliasetuksen huomioon omassa työssään. Edellinen parlamenttihan taisteli tästä asetuksesta valtavan kauan. Ja minusta tämä kemikaaliasetus on lisännyt hallinnollisia kuluja. Eli totta kai turvallisuus on tärkeä asia, mutta täytyy olla varovainen sen sivuvaikutusten suhteen, etteivät suuret yritykset tallo pienempiä jalkoihinsa. Täytyy huomioida myös ne kustannukset, mitä seuraamuksista tulee. Katsotaan, mitä Seveso kaiken kaikkiaan on maksanut. Tai esimerkiksi tämä Unkarin kauhea katastrofi, mitä jälkikustannuksia siitä tulee. Ja minä uskon, että ennaltaehkäisy on paljon halvempaa kuin jälkeenpäin asioiden hoitaminen. No, well, I'm, I'm sure that's... Uh, no niin, varmasti on. Ja se, että prosessiin ja tuotantolaitokselle turvallisuus jo rakennetaan sisään on ensiarvoisen tärkeää. Ja standardit tällä alalla ovat tietysti tervetulleet ja mietinpä, että mitä meidän valiokuntamme voisi tuoda tähän asiaan lisäarvoa. Paljossa on mielestäni kysymys tässä ehdotuksessa siitä, että opitaan menneistä kokemuksista ja kodifioidaan parhaita käytäntöjä, menettelytapoja ja standardeja suuronnettomuuksien jäljiltä, niin että tuotantolaitokset ja toimintalaitokset voisivat sisällyttää ne omiin rakennesuunnitelmiinsa jo täytyy olla kuitenkin realistisia ja täytyy miettiä, että voidaanko sitä soveltaa sitä lainsäädäntöä yhdenmukaisesti kaikkiin yrityksiin. Se on tärkeä kysymys. Ja tuolla edellä puhunut henkilö mainitsi, että pieniä yrityksiä ei pitäisi syrjiä tässä yhteydessä. No sitten, Rova Wenning, haluaisitteko kertoa asiantuntijan näkemyksenne tästä asiasta lisätäkseni jotakin jo esittämiin kommentteihin. Uh, and good afternoon to everybody and uh, thank you. Kiitos uh, puheenjohtaja, kiitokset esittelijälle ja varjoesittelijöille. Me olemme iloisia siitä, että valiokunta on käynnistänyt työnsä tästä komission ehdotuksesta, joka on, niin kuin monet teistä sanoivat, hyvin tärkeä. Haluaisin painottaa vielä sitä, mitä on aikaisemminkin sanottu, eli syy, miksi nyt halutaan puuttua näihin kahteen direktiiviin. Ehdotus käynnistyi sen vuoksi, että oli tarkoitus, oli tarvetta määritellä väärällisten aineiden tavallaan se, millä tavalla se toimii uusien sopimusten puitteissa EUn sisällä ja luokiteltujen kemikaalien listalla. Tämän vuoksi me tarkastelimme CVSO-direktiiviä. Meidän on se tavallaan valtavirtaistettava. Meillä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa. Monet asiat ovat kuitenkin ennallaan. Tämähän on hyväksytty 1996. Nyt oli mahdollisuus katsoa, onko mitään muutoksia, joita direktiiviin voidaan tehdä toimen, käytäntöönpano raporttien pohjalta. Hyvät uutiset ovat sitä, että nykyiset direktiivit ovat kyenneet vähentämään vaarallisia onnettomuuksia ja niiden seuraamuksia. Siitä huolimatta meillä on 20-25 suuronnettomuutta, josta no- komissiolle ilmoitetaan, ja täytyy todeta, että tämä on liikaa. Joten tässä yhteydessä meidän täytyy jatkaa pyrkimään riskin rajaamista. Ja jos jokin onnettomuus tapahtuu, että sen seuraamukset eivät ole niin suuret. Ottaen huomioon, miten suuret kustannukset näistä suuronnettomuuksista tulee eh, ihmisille, ympäristölle ja taloudelle. Ja sitä kautta me voimme sitten säästää rahaa koko yhteiskunnalle. Ja vielä tärkeämpää, jokaiselle kansalaiselle voidaan taata se, että se ympäristö, missä he elävät, on parempi ja turvallisempi. Suurin Muutos, mitä tarvitaan, on tähän liitteeseen yksi, jossa laajennetaan kemikaalien luokittelujärjestelmää. Me näimme tämän aamuisessa workshopissa, että tässä ei toimita ihan täysin nyt suoraviivaisesti, vaan tässä tarvitaan tiettyjä analyysejä. Komission kriteerit, kun on keskusteltu teknisten asiantuntijoiden kanssa yli vuoden, lähes kahden vuoden ajan, meidän kriteerimme, kun valitsimme parhaat optiot, oli se, että ylläpidämme parhaat suojarajat ja sitten minimoimme tämän direktiivin haittavaikutukset. Me uskomme, että tässä on nyt saatu aikaan hyvä tasapaino. Ja tässä on sitten myös se Seveso- ja kemikaalidirektiivin ja lainsäädännön välillä linkki. Ja tämä nämä kemikaaliluettelot tulevat vaikuttamaan Seveso 3 direktiivin toimeenpanoon. Tähän me emme voi vaikuttaa. Mutta tämän tietäen me olemme liittäneet ehdotuksemme tiettyä joustoa, mekanismin, joka mahdollistaa näiden luokit, kemikaalien luokitteluiden ei-haluttujen vaikutusten poistamisen. Meidän täytyy voida jättää pois tai ottaa mukaan, riippuen aineista, tietyt aineet, jotka aiheuttavat huolta Seveson alaisuudessa, vaikkakaan ne eivät olisi suuronnettomuusuhka. Joten COP-instrumentti on tämä perusinstrumentti. Silti me uskomme, että tämä poikkeuslauseke ylläpitää sitä joustoa, mitä me tarvitsemme niin, että ei rangaista nykyistä järjestelmää ja toisaalta, että voidaan ottaa mukaan se, mitä pitää voida ottaa mukaan. Sen lisäksi me olemme uuden aikaistaneet, selkeyttäneet ja parantaneet muitakin asioita esimerkiksi yleisön osallistuminen, yleisön informaation saanti, oikeudenmukaisuus, valvonta, tarkastus, vaaroista ja turvallisuudesta informoiminen ja se, millä tavalla toimitaan onnettomuuden sattuessa. Nämä ovat asia, jonka pitäisi olla internetin kautta kaikkien saatavilla. Sen lisäksi me tarvitsemme yksityiskohtaisempia sääntöjä informoinnista ja niin, että voimme suojella kansalaisten oikeuksia, kun on kysymys heidän turvallisuudestaan. Sen lisäksi me olemme esittäneet vahvistettuja standardeja valvonnalle ja tarkastuksille. Tähän liittyy myös tarkastusten tiheys, mikä on tärkeää sääntöjen toimeenpanossa. Minun täytyy kuitenkin sanoa, että nämä muutokset ovat laajuudeltaan aika rajallisia. Ne perustuvat siihen, mitä meillä tällä hetkellä on, mutta ottaen huomioon ne raportit, joita me olemme jäsenvaltiosta saaneet täytäntöönpanosta, meistä tuntuu, että tässä on aika selviä aukkoja. Ei tästä sen enempää. Odotamme rakentavaa keskustelua. En tiedä, haluatteko te, että minä vielä puhuisin jostain näistä aiheista, mistä täällä puhuttiin, vai Hieman aikaa on, joten varmaan esittelijä olisi iloinen tai valmistelija olisi iloinen, jos pari asiaa kommentoisitte. I would uh, maybe clarify the request. Uh, no sitten voin äh, selkeyttää näitä hätäsuunnitelmia, ulkoisia hätäsuunnitelmia, toimivaltaisten viranomaisten on ne tehtävät ja se riippuu siitä, millä tavalla äh, nämä järjestelmät on jaettu kansallisille ja paikallisille viranomaisille. Mitä tulee PK-yrityksiin, olemme keskustelleet näistä. Olitte ehkä tässä seminaarissakin. Se, mitä tässä tarkistusprosessissa olemme huomanneet, on, että toki on koko joukko PK-yrityksiä, mutta PK-yritys ei tarkoita sitä, että niiden riski olisi pienempi koska tuntuu siltä, että monet PK-yritykset varastoivat hyvin myrkyllisiä tai, tai paloherkkiä aineita. Ja vaara voi olla itse asiassa paljon suurempi kuin isolle yritykselle, joka varastoi tällaisia aineita, jotka kuuluvat esimerkiksi vähemmän myrkylliseen kategoriaan. Joten meidän täytyy turvallisuuden nimissä myös puuttua tähän sanoin siinä seminaarissakin, että meillä ei ole niin paljon informaatiota PK-yrityksistä jäsenvaltioiden taholta. Me tiedämme, että meidän ehdotuksemme tulee tekemään vain vähän muutoksia tähän tasapainoon isot yritykset versus pk-yritykset. Ja sitten on tiettyjä asioita, kuten esimerkiksi tietyt yritykset, jos ne eivät ole kaikkein korkeimmassa riskikategoriassa, silloin niille esitetään myös vähemmän vaatimuksia, mutta luonnollisesti tämä riippuu siitä riskikategoriasta, mihinkä ne on luokiteltu. Onko se korkeampi vai matalampi? Mitä tulee näihin tutkimuksiin taloudellisesta tuesta, Oletan, että tässä on linkki tällaiseen äh, riskirahastoon. Tästä on puhuttu, mutta eri kontekstissa. Meidän mielestämme ei ole soveliasta ottaa sitä tähän yhteyteen. Tässä on enemmän kysymys äh, vastuudirektiivistä. Joten meidän emme näe mitään tarvetta ottaa sitä mukaan tähän direktiiviin. Mitä sitten tulee tehokkuuteen, kriteereihin, jotka liittyvät tehokkuuteen, me olemme tunnistaneet aine aineelta, kun me teimme tämän COP-järjestelmän sovessoon, että me olemme vähentäneet tätä laajuutta noin kahdella prosentilla yrityksistä eli noin 440 yritystä jää ulkopuolella sen vuoksi, että ne, tämä ei ole enää luokiteltu Seveson kuuluvaksi, mutta noin 200-210 laitosta on, jotka uudelleen tulevat tämän direktiivin alaisuuteen ja niiden on täytettävä tämän direktiivin vaatimukset. Tämä merkitsee 184, joka on jäänyt tämän kattavuuden ulkopuolelle. Eli ei tämän enempää. Ehkä me voimme jossain toisessa tilanteessa puhua uudelleen. Kiitos. Kiitoksia paljon tästä asiantuntevasta puheenvuorosta. Toivottavasti myöskin valmistelija Hanslik ja hänen avustajansa löytävät sitten tapoja, millä hyödyntää komission ehdotuksen tuomaan lisäarvoa. No niin, olemme kuulleet jo päivämäärät. Haluatteko vielä vetää nopeasti yhteen, rouva Hanslik, vai olisiko teillä jotakin lisättävää? E, chciałam tylko bardzo serdecznie podziękować za Haluaisin kiittää kaikkia tästä keskustelusta ja näistä kommenteista. Kiitän varjoesittelijöitä ja toivon, että se, mitä tänään kuulimme ja kaikki tieto, mitä saimme, auttaa meitä valmistelemaan hyvän lausunnon ja luomaan lisäarvoa tälle direktiiville. Toivottavasti yhteistyöstä tulee oikein hedelmällistä, erityisesti muiden poliittisten ryhmien edustajien kanssa. Kiitos tästä keskustelusta. Very much indeed. Uh, we've got... Paljon kiitoksia. Aikataulu on tiedossa, joten odotamme mietintöönne innolla. No, sitten siirrytään viimeiseen esityslistan kohtaan, jossa avataan keskustelu 2012 vuoden talousarviosta. Ja toivotan erityisesti tervetulleeksi valmistelijamme Edward Kosusnikin. Ja erityisen lämmin tervetulo toivotus parlamentin budjettivalikunnan esittelijälle, joka on siis Francesca Balzani, ja hän on täällä puheenjohtajistossa. Tiedän, että hän puhuu meille vielä siitä, kuinka budjetti sopii yksin menettelytapojen kanssa. Sitten meillä on Van de Kamp, ja Gebhardt taitaa puhua sosiaalidemokraattien puolesta, ja sitten Bujoy ja Rosvoy on liberaalien puolesta, ja sitten vielä Rouler varmaankin huolehtii vihreiden osuudesta. Ja siinäpä se puheenvuorokierros. Joten ajattelin ensin antaa puheenvuoron valmistelija Kosusnikille ja sitten Baltsani saisi selostaa meille, kuinka budjettimenettelyn pitäisi toimia, joten meillä on uskoakseni hieman eri menettely nykyisemmin, nykyisin kuin aikaisempina vuosina. Sitten otetaan varjoesittelijöiltä kommentit ja sen jälkeen puhutaan vielä aikataulusta tarkemmin. Sopiko näin? Edward, olepa hyvä. Děkuji, pane předsedo. Já osobně si myslím, protože je to poslední bod. Kiitos puheenjohtaja. Tämä on pitkän esityslista viimeinen kohta. Ja päivä on ollut pitkä. Ja koska kyse on rahasta, niin puhun lyhyesti. Olen iloinen nähdessäni, että edustaja Balzani on täällä. Tapasimme viime viikolla hänet Strasbourgissa, keskustelimme tästä aiheesta. Hän on ilmeisen avoin kaikille ehdotuksille tästä valiokunnasta ja nyt tästä valiokunnasta ja meistä riippuu se, että saamme tälle valiokunnalle niin paljon rahaa kuin vain mahdollista. No ei, leikki leikkinä Lyhyesti kertoisin tästä aikataulusta. Tässä ei ole kovin tiukka aikataulu. Budjettivaliokunta valmistelee mietinnön komission ehdotuksesta ja meillä on lausunut lähes kaikilta muilta valiokunnilta. Eli 24. Komis, 4. komissio esittelee ehdotuksensa ja sitten 24 viidettä käännösten on oltava valmiina ja meidän mietintömme tulisi olla valmiina 14. tai kuudetta. Sitten muutosten tarkistusten tekoon on pari viikkoa aikaa, kolmas, ei vaan 37. täytyy tarkistusten olla jätettynä. Ja 31.8. äänestetään tässä valiokunnassa, budjettivaliokunnassa äänestetään lokakuussa. Ja Toivottavasti sitten koko talousarviosta äänestetään joulukuussa. Vielä eräs määräaika, joka vaikuttaa meihin. Budjettikeskusteluihin kuuluu tällaisia pilottihankkeita ja valiokunnat voivat hakea näitä itselleen. Tämä kuluttajansuojavaliokunta hakee kahta hanketta, y- sisämarkkinafoorumia ja kuluttajapolitiikan valvontaa, mutta minun nähdäkseni voimme tehdä muitakin aloitteita, mutta ainakin, ja ne täytyy tehdä kolmas kuudetta mennessä. Tässä kaikki minulta tässä vaiheessa. Kiitoksia. Olen eloinen, että näin paljon olet tehnyt valmistelutyötä etukäteen ja rouvan, äh, annankin puheenvuoron seuraavaksi rouva Balsaanille. Ja hän saa nyt kertoa meille sitten prosessin saloista tarkemmin. Grazie, presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Hyvät kollegat, tänä vuonna, kuten puheenjohtaja tuossa muistutti, talousarvion menettely olisi toivon mukaan sellainen, että valiokunnat pääsisivät siinä vahvasti, siihen vahvasti mukaan osallistumaan. Ja tämä, jos nyt puhutaan sitten alakohtaisista prioriteeteista, niin nimenomaan valiokunnat ovat se aivan ihanteellinen paikka, josta löytyy se osaaminen ja huomiokyky, jotta voitaisiin laatia oikea strategia uudelle talousarviolle. Oma strateginen ehdotukseni, joka sisältyy tuonne päätöslauselmaan, josta äänestettiin 24.3 korostaa maksimaalisesti sitä, että tämä vuosi on nyt aivan ensimmäinen vuosi, jona sovelletaan eurooppalaisen talouden ohjausjaksoa. Ja Siinä yritetään vahvistaa talouden hallintoa Euro- Euroopassa. Ja päättäväisesti yritämme saada yhdennettyä kansalliset budjetit unionin budjettiin, ainakin mitä nyt tulee suuriin, suurimpiin päälinjoihin ja prioriteetteihin. Ja nämä prioriteetit varmasti ovat sellaisia, ja olemme tämän todenneet paina, painavasti, yhdenmukaisia 2020 strategian tavoitteiden kanssa. Kyseessä on nyt sitten kymmenvuotinen ajanjakso, keskipitkä ajanjakso, ja senpä takia meidän täytyy tarkastella budjetin aspektia, jota ei ole aikaisemmin tarkasteltu riittävästi, eli että suunnataan sekä myöskin kansalliset budjetit ja investoinnit kohti tulevaisuutta. Eli pyritään katsomaan hieman pidemmälle eteenpäin. 2020 strategian tavoitteet, niitähän on viisi periaatteessa, näitä yleistavoitteita, ja ehdotuksessa, jonka olen tehnyt ja joka, jonka tämä parlamentti on hyväksynyt, korostaa ensimmäistä. Eli että täytyy lähteä liikkeelle heti, otettava, on otettava ensimmäinen askel heti ja pyritään luomaan Euroopassa lisää työpaikkoja ja laadukkaita työpaikkoja. Se on se ensimmäinen yleistavoite 2020 strategiassa. Se konkretisoituu, jos lähdetään liikkeelle aivan spesifeistä investoinneista esimerkiksi työn, työhön keskittymisestä, kouluttumiseen keskittymisestä, yrittäjyyden tukemisesta, eurooppalaisten investointien tukemisesta, infrastruktuuriin, esimerkiksi energiainfrastruktuuriin äh, panostamisesta. Eli ehdotukseni kuuluu, että olisi tehtävä EUn talousarvio sellaiseksi, että strategian 2020 tavoitteet näkyvät siellä selkeästi ja paikallistasolla, siis jäsenvaltiotasolla päästäisiin todelliseen talousarvioiden konvergenssiin niin, että saataisiin aikaan todellista eurooppalaista lisäarvoa myöskin kansallisella tasolla. Ja minusta tämä ei ole pelkästään erinomainen väline, jonka olemme täällä Euroopassa luoneet kriisin voittamiseksi, siis tämä 2020-strategia, vaan kyseessä on sellainen väline, jolla pystymme myös mittaamaan koordinointikykyämme äh, finanssialalla, mutta myös strategisella sektorilla. Ja tämä on järjestelmä, joka on aivan erinomainen äh, tapa äh, säästää resursseja ja edistää niiden optimaalista käyttöä. Menettelytapa, jota tänä vuonna sovelletaan tänä vuonna on toivon mukaan sellainen, että valiokunnat todellakin paneutuvat tähän budjettiteemaan ja osallistuvat päättäväisesti, vahvasti omien prioriteettiemme määrittämiseen 2020 strategian suurempien linjojen sisällä. Ja sitten on otettava sellaiset askeleet, jotka ovat merkittäviä. Esimerkiksi kolmas kesäkuuta, jolloin Pilottihankkeet on esiteltävä ja sitten tarkoitus on myöskin saada komissiolta ennen syyskuuta palautetta niin, että voidaan sitten formalisoida ja muodollisesti esittää vain ne projektit ja toimet, joilla on mahdollisuus tulla todella toteutetuksi käytännössä. Sitten toinen tärkeä päivämäärä on se seuraava, eli kesäkuun jälkeen ja se on kaikkein tärkein. Eli silloin meidän täytyy valmistella omat tarkistuksemme neuvoston ehdotukseen. Eli siinä vaiheessa meidän täytyy tarttua numeroihin, lukuihin. Ja se tarkoittaa sitä, että jos lähdetään heti alun alkaen siitä, että määritellään prioriteetit talousarviossa niin, että meidän poliittisella työllämme on tietty suunta ja toiminnallamme to, toimintamme on ymmärrettävää neuvostosta katsottuna, niin tämä olisi mielestäni se kaikkein tehokkain tapa ottaa käyttöön tämä uusi menettelytapa niin, että yhdessä käsittelyssä päästäisiin valmiiksi. Ja tällä tavalla, jos toimitaan, voidaan olla hyvin tehokkaita. Saamme aikaiseksi sen, mitä haluamme, ja samanaikaisesti olemme realisteja. Koska tämähän on toiseksi viimeinen ohjelmakauden vuosi, joka päättyy 2013. Meillä on siis todella tiukka talousarvio, jossa on välttämätöntä kiinnittää asioihin tarkkaa huomiota. On ymmärrettävä, mitkä ovat prioriteetit. Ja talousarviossa haluamme korottaa, korostaa tiettyjä asioita. Tiedämme, että marginaalit ovat hyvin, hyvin tiukkoja. Komissio tarkastelee jo 2013 vuoden jälkeistä aikaa ja marginaalit sääntelevät työskentelyämme ja se kattaa myöskin valmistelevat toimet ja pilottihankkeet. Eli sen takia talousarvio pitäisi olla prioriteettimme ja meidän olisi ymmärrettävä, mitä siinä talousarviossa ovat todelliset prioriteetit. Meidän on lähestyttävä todella konkreettisesti liikkeelle ja on lähdettävä pragmaattisesti liikkeelle aivan alusta lähtien, että päästäisiin yhdellä käsittelyllä pitkälle. Ja tällä tavalla päästään ensimmäinen suuri harppaus kohti 2020 strategian tavoitteiden täytäntöönpanoa kohti. Ja tällä tavalla nämä tavoitteet voidaan konkreettisesti, ja konkreettisesti saattaa täytäntöön tai panna täytäntöön kymmenen vuoden aikajänteellä. Kiitoksia. Kiitoksia tästä hyvin selkeästä selostuksesta. Ja oletan, että komissio on varmaan samalla kannalla kanssanne siitä, että 2020 strategian mukaisten avaintavoitteiden rahoittaminen on yksi tärkeistä prioriteista ja varmasti tämä sisämarkkinoiden toimenpidepaketti liittyy tähän kiinteästi ja on siellä prioriteettien joukossa. Eli jossakin määrin mehän olemme jo aloittaneet tiettyjä prioriteettitoimia rahoituksessamme tuolla sisämarkkinafoorumin puitteissa – mutta olemme varmaankin kovasti kaikki samalla linjoilla kanssasi. Ja ehkä palaamme sitten kokonaisaikatauluun vielä myöhemmin, koska aina on vaikeaa saada talousarvio pakettiin ennen kesätauko, tauon loppumista, niin että saataisiin valikunnat äänestämään budjetista ajoissa. Muistan aikaisemmilta vuosilta, että olemme joutuneet puristamaan valiokuntaäänestykset budjetista aivan siellä kesäkun, kesäloman alussa tai lopussa. No niin, Van de Kamp, Gebhardt, Rosvo, Ryylä ja ketäs vielä? Pereskin voi käyttää puheenvuoron, jos haluaa. Ja Van de Kamp ensimmäisenä. Voorzitter, dank u wel. Herra puheenjohtaja, kiitos. Kiitän molempia esittelijöitä hyvin selkeästä esittelystä Minulla on nyt paperilla tämä aikataulu ja pitäydyn siinä mahdollisimman hyvin ja eiköhän tämä onnistu. Minulla on kuitenkin kolme kysymystä. Ensinnäkin äh, meillä äh, on äh, mahdollisuus vaikuttaa meidän budjettikohtiemme suuruuteen vastuuvaliokuntana ja olen ymmärtänyt, että eikö se ole niin, että kun on tietty budjetti, niin sen puitteissa sitten tehdään ostokset, ei yli, ei ali. Ja Inko, hän on periaatteessa kaikkien valiokuntien äiti, ja silloin meidän täytyisi ehkä saada hieman nostaa tätä meidän budjettiamme. Toinen kysymys. Me saimme tänään Barnierilta suuren esittelyn, te itsekin viittasitte siihen. Ja jos tämä on hyvä juttu, niin silloin siitä syntyy myös budjettillisia kysymyksiä ja seuraamuksia. Kysyn esitelöltä, millä tavalla tämä nätti sininen pikku kirjanen tulkitaan budjetin kannalta. Liittyykö siihen rahaa? Koska äh, IMKON täytyy nyt näyttää kyntensä. Tämä koskee erityisesti kuluttajasuojelua Sisämarkkinat kasvavat jatkuvasti. Me puhumme jatkuvasti äh, kuluttajien suojelusta, mutta kuinka? Kolmas kysymys. Minusta tässä parlamentissa äh, tästä 2020 strategiasta on tullut äh, keppihevonen. Meillä on Libessä ongelmia, joita me täällä Inkossa emme kykene ratkaisemaan, mutta tämä 2020 on, on se tavoite, mutta ainakin livessä meillä on ongelmia sen suhteen, joten miten me täällä IMKossa nyt sitten teemme. Wortman koolee varmasti tällaisesta pitäisi, mutta minä edustankin IMKoa, Wortman Kool ei. Olen kiinnostunut kuulemaan, että me olemme todellakin kaikkien valiokuntien isä eikä suinkaan äiti. Se oli aika mielenkiintoista, koska meillä on täällä aika paljon leidejä. May I say two, two... Kaksi sanaa. Kun minä esittelen Euroopan unionia koululaisia, niin minä aloitan aina sillä, että se on rauhanprojekti ja toisekseen se on sisämarkkinat. Thank you very much. Um, Paljon kiitoksia. No joka tapauksessa Rova Gebhardilla on seuraava puheenvuoro. Thank. Um... Kiitos molemmille esittelijöille. Annoitte hyvin perusteellisen esityksen. Haluaisin kiittää myös siitä, että erityiset ammattivaliokunnat otetaan vahvemmin mukaan tähän työstämiseen budjetissa. Ja se on uutuus ja se on mielestäni hyvä. No, täällä ei nyt ikävä kyllä ole paljon jäseniä, koska aikaisemmin oli juuri niin kuin Van der Kamp sanoi. Me esitimme, mitä me haluamme, ja sitten budjettivaliokunta teki, mitä halusi, enemmän tai vähemmän. Joten tämä on nyt muuttunut ja se on hyvä asia, erittäin hyvä asia. Me valiokuntana olemme aina olleet hyvin järkeviä vaatimuksissamme ja ehdottaisinkin eh, Kosjosnikille ja Van der Kampille, että ne painopisteet, joita meillä tähän mennessä on ollut, että me pitäytyisimme niissä, pitäisimme niistä kiinni, niin että meillä olisi jatkuvuutta siinä työssä, mitä me teemme. Tämä merkitsisi, eh, koska jo täällä mainitsikin kaksi näistä projekteista, eli sisämarkkinafoorum, joka on hyvin tärkeä, koska sitä kautta voidaan tehdä näkyväksi se, mitä sisämarkkinat merkitsevät kansalaisille, yrityksille ja kaikille. Ja tämä on hyvin tärkeä, erityisen tärkeä asia. Toinen asia, jonka herra Kosusnik jo otti esiin, Eduard minä sanon, koska tuo Kosisnik on niin vaikea ääntää. Eduard hyvä, hienoa, sinun kaupat. Eduard, se mistä puhuit kuluttajapolitiikasta ja sen valvonnasta, siinä meidän täytyy myös hieman miettiä sitä, millä tavalla tämä millä tavalla me haluamme tämän ottaa esiin. Ne monet matkat, joita me olemme tehneet jäsenvaltioihin, niin näemme, että joissakin jäsenvaltioissa kuluttajansuojajärjestöt kokevat paljon ongelmia, varsinkin uusissa jäsenvaltioissa, jossa monivuotiset perinteet, joita muissa jäsenvaltioissa on, niin siellä ei ole. Ja sen vuoksi sinne pitäisi ehkä saada jonkinnäköisiä pilottiprojekteja. Tätä meidän pitäisi miettiä millä tavalla me saisimme tähän jonkinnäköisen pilottiprojektin, koska tehän sanoitte, että me voisimme käynnistää uuden pilottiprojektin mahdollisesti ja sillä tavalla tehdä jotain. Kolmas ja viimeinen asia on se, mitä me aina olemme vaatineet, nimenomaan Solvitin eh, tiedotuskampanja, jonka, eh, jota komission pitäisi eh, tehdä Eli tässä ei ole kysymys siitä, että komissio pitäisi tehdä jäsenvaltion tehtävät, ei. Mutta kysymys on siitä, että täytyisi informoida ihmisiä siitä, että on olemassa solvit ja että sen kautta tarjotaan erilaisia ratkaisuja moniin ongelmiin, kuten esimerkiksi tutkintojen vastavuoroiseen myöntämiseen ja niin edelleen. Niin, että tätä vahvistettaisiin, tätä tiedotusta. Ja tärkeää on, että Euroopan tasolla käynnistettäisiin tiedotuskampanja niiden, niin, että myös ne kansalaiset, jotka eivät hoida, ne valtiot, jotka eivät hoida asioitansa, että nekin jäsenvaltiot pakotettaisiin hoitamaan nämä asiat niin, että kysymykset äh, saisivat vastauksen kysymykset, joita kansalaisilla on sisämarkkinoista. Eli nämä ovat nämä kolme painopistettä, joita meidän valiokuntamme äh, tarjoaa teille, Rova Valtsaani, jotta te voisitte miettiä näitä. Ja minä todella mielelläni kuulisin myös, mitä muita mahdollisia hyviä ehdotuksia äh, tästä tulee. Thank you very much indeed. Paljon kiitoksia. Se oli todella hyödyllinen puheenvuoro, koska... No sitten, herra Rosvo, olkaa hyvä. President. Niin, kiitos puheenjohtaja. ALDE-ryhmän prioriteetit ovat varsin lähellä niitä, joista herra Busoi on puhunut. Niin, Rova Balsani, olemme varmasti samaa mieltä siitä, että budjetilla tavoitellaan suurempaa ideaalia, eurooppalaisen talouden kohentamista. Tästä EU 2020-strategiasta minusta tämä ei ole niinkään uskonnollinen ongelma eikä mikään pyhä lehmä, vaan kyse on siitä, että ovatko jäsenvaltiot tästä samaa mieltä näistä toimista – että tästä, tätä strategiaa käytetään ikään kuin vipuna, jolla saadaan suurempaa yhteenkuuluvuutta. Malcolm Harbour puhui täällä sisämarkkinoiden toimenpidepaketista, aivan kuten komissaari Barnierkin. Ja tässä valiokunnassa kyse on tietenkin asioiden ryhmittelystä. Me haluamme ennen kaikkea panostaa digitaalimarkkinoihin ja kauppaan ja innovaatioihin. Ne ovat meille tärkeitä asioita. Kilpailukyky on tärkeää, se luo työpaikkoja. Tässä vähän jokainen on ottanut esiin kahdesta asiasta, eli varsinkin solvitista ja sisämarkkinoista. Ja nyt rahoitus siihen tulee tätä kautta ensimmäistä kertaa tänä vuonna – ja toivon mukaan sitä rahoitetaan vielä vuonna 2012kin. Ja viimeisimpänä sitten vielä eräs seikka, nimittäin kuluttajapolitiikan rahoittaminen. Tämä on sellainen asia, johon tarvitaan lisää resursseja. Miten tämä nyt sanoisi? Siihen tarvitaan suoraan, suoraan sanottuna lisää rahaa Aivan kuten täällä edustaja De Jong sanoi, se on unionille aivan ydinkysymys, sisämarkkinoiden toimivuus, kuluttajan suoja ja kuten edustaja Gebhardt sanoi, epäoikeudenmukaisuudet kuluttaja-asioissa ja kuluttajien riistäminen ovat ongelmia. Kiitos. Um, Mrs. Rühle. Ja sitten Rova Rühle eigentlich kurz machen. Also im letzten Jahr kam... Viime vuonna olin esittelijä. Ja silloin ikävä kyllä Itä-Euroopan kuluttajasuojajärjestöt jäävät nuolemaan näppeään, joten se pitäisi nyt korjata. Meidän täytyy miettiä todellisia toimenpiteitä, joiden avulla nämä rahat voidaan järkevällä tavalla ottaa käyttöön, koska monet muut asiat ovat ihan selkeitä. Esittelijä saa täyden tukeni. Uh, if I can just mention... Uh, Jos sallitte, niin mainitsisin tässä vielä jotakin, mitä kukaan ei ole ottanut esille ja jota tarkastelemme pian Salvinin mietinnössä, eli tulliasiat ja tulliasioiden uudistamisohjelma, mikä on hyvin keskeisessä asemassa. Itse asiassa se on yksi suurimmista budjettieristä. Ja tietenkin joitakin ongelmia liittyy sen aikatauluun, jotka täytyy sitten näkyä siellä budjetissa myös. Eli meidän budjettivaliokunnan esittelijämme pitää ottaa ne siellä huomioon. Ja komissiolta on tulossa myöskin markkinoiden toiminnan valvontaa koskevia ehdotuksia. Ja me olemme tarjonneet myöskin rahoitusta tällä alalla. Ja ne liittyvät sisämarkkinoiden toimintaan, toimen, sisämarkkinoiden toimi, toimenpidepaketti. No meistä näyttäisi niin, me olemme hyvin taktisia, kun valikoimme kulueriä. Ja tätä tarkoitan valiokuntien äiti-nimityksellä. Emme ole mikään tuhlaaja, poika tai tyttö. No nyt sitten voitteko kertoa meille vielä lisäneuvoja Rova Patsaani ja sen jälkeen sitten Kosocnik Edwardille annetaan vielä loppupuheenvuoro, niin kuin sovittiin. Sen utellaan. Grazie. Kiitoksia näistä ensimmäisistä ajatuksista, jotka ovat kovin tärkeitä. Yritän nyt tässä vastata kahteen spesifimpään kysymykseen niin, että olisin ehkä jollakin tavalla hyödyksi täällä tämän menettelyn sisään ajamisessa. Kollega kysyi, että mitkä ovat rajat meidän parlamentin kannan ilmaisulle verrattuna sitten taas neuvoston ehdotuksen. No, rajat ovat tietenkin ne jotka liittyvät konkreettisuuteen, eli ajatukseen siitä, että meidän täytyy todellakin saada sopimus aikaiseksi budjetista, eli täytyy saada aikaiseksi sellainen ehdotus, joka voidaan hyväksyä. Joten muistutin tuossa aikaisemmin jo, että pitää pitää mielessä marginaalit, liikkumavarat, koska ne ovat nimenomaan ne eh, monivuotiset rahoituskehykset, jotka ovat voimassa vielä 2013 asti. Ja sitten tietenkin parlamentti voi tehdä minkä tahansa ehdotuksen, mutta meidän täy- jos meillä on alusta asti hyvin realistinen, konkreettinen lähestymistapa, niin meillä on mahdoll- paremmat mahdollisuudet ö, eh, sovittelumenettelyssä ensi syksynä saada aikaan sellainen ratkaisu, josta saadaan todella sopimus aikaiseksi ja joka menee sitten läpi myöskin täysistunnon äänestyksessä. No sitten pilottihankkeet hankkeet ja valmistelevat äh, hankkeet on hyvin herkkä. Budjettivalikunnassa järjestettiin tästä aiheesta juuri tänään kuuleminen ja pitkän pohdinnan tuloksena komission kanssa tuli esille perustavanlaatuinen asia, nimittäin se, että valiokunnan ei, komi, valiokunnan ei pitäisi pelkästään työstää sellaisia pilottihankkeita ja valmistelevia hankkeita, johon liittyy teknisiä ongelmia. Sen sijaan meidän pitäisi tehdä sellaisia pilottihankkeita, jotka ovat aina innovatiivisia, jotka eivät ole jo muiden ohjelmien piirissä katettuja. Ja sitten päästään eroon sellaisista ongelmista, jotka aiheuttavat teknisiä ongelmia. Eli on pyrittävä huolellisesti esittämään sellaisia ehdotuksia, jotka eivät ole jo jonkin muun ohjelman piirissä. Ja tämä on hyvin tärkeä asia, nimittäin se, että jos ne toimivat, niin sitten on vietävä eteenpäin sellaisia hankkeita, jotka, jotka on, ovat jo olemassa. Nimittäin tietystä valmistelevasta toimesta voi aikanaan tulla sitten ihan perustavanlaatuisen unionin politiikka, Eli on hyödynnettävä pilottihankkeita, joista jo ensimmäisen ja toisen vuoden jälkeen pystyy saamaan käsityksen, että toimivatko ne ja ovatko ne sellaisia toimintalinjoja, joihin kannattaa investoida. Eli jatkuvuus on aivan kriittinen ja kaikkein hyödyllisin väline tässä suhteessa. Tässä on paljon asioita tietenkin, mutta nämä, näistä aiheista kannattaisi lukea tarkasti, kun valmistelemme omaa ehdotustamme syyskuuhun mennessä, kun teemme neuvoston ehdotukseen omat tarkistuksemme. Kiitoksia. Well, thank you very much indeed. Um... No niin, paljon kiitoksia, että tulitte tänne valiokuntaan ja kiitos selkeästä selkeästä puheenvuorosta. Edvarille loppupuheenvuoro. Vážení kolegové, já budu rychlý, aby i tlumočníci, kteří měli těžký den. Hyvin nopeasti, niin että voimme vapauttaa täältä. Tulkit, joilla myös on ollut kova päivä. en äh, kadehdi kollega Balzania. Ja arvostan myös sitä, että hän on valmis käymään lävitse äh, kaikki valiokunnat, mutta meidän valiokuntamme on kuitenkin paras, koska yhtä perhettähän tässä ollaan. Joten äh, olen samaa mieltä tämän jatkuvuuden osalta ja se varmasti näkyy myös tässä mietinnössä. En sanonut, että haluaisin uusia projekteja, vaan että siihen on mahdollisuus. Ja nämä mahdollisuudet ovat auki kaikille kollegoille. Minä tunnen tässä oloni enemmän tällaiseksi koordinaattoriksi. Se, mitä meidän pitäisi nyt tässä tehdä, on auttaa budjettivaliokuntaa. Meidän tulisi olla yhteydessä yhtä, yhdessä rintamassa. No niin, meillä on ihan selvät sävelet. Kiva, että Edward johtaa tätä koko prosessia, pro, prosessia ja odotamme innolla näkevämme tulokset sitten konkreettisesti. Ja poliittiset ryhmät varmasti haluavat keskustella aiheesta, että sinä varmasti huolella otat nämä keskustelut huomioon. No niin, kiitos paljon. Nyt voin kertoa teille sitten, että en seuraavan kerran tapaamme vasta 24., 25. ja 26. toukokuuta niinkin myöhään. Kuulostaa pitkältä ajalta, mutta meillähän on siinä eh, pääsiäisloma, kaksi vihreää viikkoa Strasbourg ja sitten mitä vielä. Toivotan teille oikein hyvää pääsiäislomaa ja toivottavasti saatte levättyä hyvin, koska meillä on tässä isoja projekteja meneillään. Erityisesti tämän julkiset hankinnat meitä puhuttivat paljon. Kiitoksia paljon kaikista puheenvuoroistanne. Tämä oli kovin intensiivinen kokous ja aina haluan kiittää tietenkin tulkkeja myös ja toivotan teille kaikille oikein lämmintä ja toivottavasti aurinkoista pääsiäislomaa. Kiitos.